Okay, hello everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. Voisitteko istutua? Aloitamme valiokunnan kokouksen. Our chairwoman Linda. Puheenjohtajamme Linda on vähän myöhässä, mutta Aloitamme kokouksen joka tapauksessa. tän keskittyä työskentelyyn ja aloittaa se ajallaan. Tässä on pitkä esityslista, monta asiaa, joista pitää päättää ja saamme paljon tietoja myös, joten aloitetaan nyt. Ensinnäkin Hyväksymme esityslistan. Te saitte tarkistetun luonnoksen, jossa on lisätty esityslistan kohta 9. Tuo Indonesian sulavesin tilanne maanjäristysten ja tsunamin jälkeen ja humanitaarinen apu. Ekopääosasto kertoo meille viimeisimmistä kehityskuluista lisää. Muita muokkauspyyntöjä ei ole tutestyslistaan. Voimmeko hyväksyä estyslistan tällaisenaan? Onko kommentteja? Ei. Selvä. Kiitos paljon. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Esittelijöiden muutokset. No, EPP-ryhmä on kertonut meille muuttuneesta esittelijästä yhdessä mietinnössä. Frank Engel on luopunut esittelijän virasta Deven lausunnossa, joka koskee tuota, ensi, se liittyy ensi rahoituskehykseen, ja budjetin välikertomuksen tästä äänestetään tänään ja siis Engelin korvaa Zeliana Zofko. Sama pätee DVn mietintöön, joka koskee budjettivalkunnan mietintöä, jossa käsitellään neuvoston asetusehdotusta koskien monivuotista rahoituskehystä 2021-2027. Sitten julkinen keskustelu European Think Tank Group-ryhmän kanssa. Haluaisin muistuttaa teille, että ensi viikolla järjestämme yhdessä tämän ajatushautomoryhmän kanssa julkisen keskustelun, eli keskiviikko 17. lokakuuta. Puoli kolmesta puoli kuuteen. 5.30 äh, with the part... Ja paikalla ovat myös Bill Gates ja Federica Mogherini. Keskustelun aiheena on innovointikehitysasioissa EUn kansainvälisen yhteistyön tulevaisuus, Innovation and Development, the Future of EU International Cooperation. Olette saaneet jo ohjelman ja kutsun tuohon keskusteluun. Ja lisäksi teille lähetetään vielä muistutus tämän viikon aikana tapahtumasta. Sitten järjestämme ylimääräisen kokouksen. Nimittäin DVn ylimääräinen kokous järjestetään Strasbourgissa 12. marraskuuta. Siellä äänestämme DVn lausunnosta kahteen horisonttitekstiin. Kyseessä siis äh, siihen liittyvä asetus ja päätös. Ja sitten on vielä Deven lausunto Intan mietintöön, joka käsittelee Samoa ja sen liittymistä tähän väliaikaiseen kumppanuussopimukseen Euroopan yhteisön ja Tyynmeren välillä. Kokous järjestetään ilta yhdeksästä ilta kymmeneen. Se oli ainut mahdollinen aja, kohta tuona päivänä valitettavasti. No, saatte vielä esityslista luonnoksen sitten aikanaan. Selvä pyy. Seuraavaksi komission ilmoitukset. Onko komissiolla ilmoituksia meille? Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Just... Kiitos puheenjohtaja. Tiedotusasiana mainitsisin vain valiokunnalle, että DEFCO pääosastolta on tulossa kolme tärkeää asiakirjaa, jotka ehkä teitä kiinnostavat. Niiden on tarkoitus tulla lokakuussa. Sisäisiä menettelyjä saatetaan juuri loppuun. Kolme asiakirjaa Ensinnäkin on yksi, joka koskee agenda toimintasuunnitelmaa. Tämä on täytäntöönpano raportti koskien tuota toimintasuunnitelmaa. Ja sitten on tulospuitteistoista työasiakirja ja sitten vielä kolmas, tai itse asiassa kaksi asiakirjaa. Yksi koskee ravitsemusta ja elintarviketurvallisuutta. Tämä on komission sisäinen asiakirja ja sitten yleinen yhteinen EU-raportti koskien elintarviketurvallisuutta. Ja siinä puhutaan siitä, miten jäsenvaltiot ja komissio ovat edistyneet elintarviketurvallisuuden sitoumusten alalla. Me tietysti hyvin mielellämme tulemme valiokuntaan selittämään näitä ja keskustelemaan kanssanne, jos näin haluatte. Ja toinen seikka, jonka haluaisin teille kertoa, on, että ymmärtääksemme nykyinen EU-puheenjohtajan valtio haluaa näistä kolmesta aiheesta asiakirjasta neuvoston päätelmät ulkoasian neuvostoon 26. marraskuuta. Das, äh... Kiitos näistä tiedoista. Onko kellään kommentoitavaa, kysyttävää? Ei. Selvä. Kiitos paljon we move to uh, item... Seuraavaksi kohta neljä. Nimittäin terveyteen liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöpano siihen, li- siihen liittyvä keskustelu. No, nyt on kulunut kolme vuotta siitä, kun on pannut täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet, ja nyt sitten on ajankohtaista tarkastella ensimmäisiä suuntauksia ja haasteita. Viimeksi keskustelimme terveyskysymyksistä valkunnassamme, kun DV lähetti valtuuskunnan Gineaan huhtikuussa tänä vuonna. We also had a general discussion. Lisäksi kävimme yleistä keskustelua WHOn pääjohtajan kanssa valiokunnassamme maaliskuussa – silloin puhumme sitä, miten voitaisiin vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä kehittyvissä maissa. I. Is. Kestävän kehityksen tavoite numero kolme liittyy 13 tavoitteeseen ja 28 indikaattorin kuitenkin terveydenhuoltokysymykset liittyvät moneen muuhunkin kestävän kehityksen aspekteihin ja on monta terveyteen liittyvää tavoitetta muissa tavoitteissa. No niin, nyt yritämme paremmin ymmärtää STG-tavoitteiden ja toteutuneen edistyksen välistä kuilua. Varmin näin olemme kutsunut paikalle Peter Santsin. Hän on tämän Global Fund to Fight AIDS-rahaston pääjohtaja tai siis eh, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, rahaston pääjohtaja. Hän on asiantuntija globaaleissa kansanterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja hän on toiminut myös pankkialalla. Peter Sands nimitettiin pääjohtajaksi marraskuussa 2017. Lisäksi olemme kutsuneet paikalle Fanny Voitswinklerin, hän on EUn Global Health Advocates-järjestön pääjohtaja. Ensin annamme puheenvuoron herra Peter Santsille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti valiokunnan jäsenille siitä, että sain mahdollisuuden puhua tänään tästä globaalista rahastosta, jonka tarkoitus on torjua tuberkuloosia, malariaa ja AIDSia, kun halutaan toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, kolmannet tavoitteet. Me olemme ähm, terveyden alalla yksi suurimmista ja ko- konkreet- konkreettisimmista avunantajista. Konkreettisen tavoitteemme on panna piste tuberkuloosi, AIDS ja malaria-epidemioille. Nehän ovat kaikkein ö, äh, pahimmat tappajat maailmassa – globaali rahasto. globaali rahasto on erittäin tärkeä toimija, kun näitä kolmea tautia torjutaan. 20 prosenttia kaikesta HIV-rahoituksesta toiseksi suurin USA PEPFA-rahaston jälkeen kaksi kolmannesta kaikesta kansainvälisestä tuberkuloosirahoituksesta, sehän on nyt näistä kolmesta taudista pahintappaja. ja noin 60 prosenttia, 57 prosenttia kaikesta kansainvälisestä rahoituksesta, kun torjutaan malariaa, se on siis meidän osuutemme. Tämä tarkoittaa noin 4,2 miljardia vuodessa. Tämän verran määrärahoja jaettiin vuonna 2017. Me teemme äh, hallitusten ja valtioiden kanssa yhteistyötä. Meidän tarkoituksemme ei ole ainoastaan torjua tautia, vaan myös auttaa rakentamaan kansallisia terveydenhoitojärjestelmiä. Ja suurin osa investoinneistamme keskittyy niihin maihin, jotka ovat köyhimpiä ja joilla on kaikkein suurin tauti sairaustaakka. 65 prosenttia näistä maista sijaitsee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Euroopan unioni on ollut johtoasemassa ja se on ollut erittäin tärkeää paitsi globaalin rahaston luomisessa myös sen kestävän menestyksen kannalta. EU ja jäsenvaltiot ovat kaikkein suurimpia kontribuoijia tähän rahastoon, antavat noin puolet rahasta. Euroopan komissio itse antoi kahdeksannen, kahdeksanneksi suuri, suurimman kontribuution. Ja tulokset ovat rehellisesti sanottuna ainutlaatuisia. En itse tietenkään ota tästä mitään kunniaa. Itse tulin tähän rooliin tehtäväni vasta maaliskuun alussa. 27 miljoonaa henkeä on pelastettu. Ja tästä näette mittakaavan. Mitä, mitä tapahtuu näissä maissa, joissa globaali rahasto toimii? Siellä on 17,5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat päässeet hoitoon. 79,1 miljoonaa moski, moskittoa tai hyttysverkkoa on jaettu ja niin edespäin. En nyt mene yksityiskohtiin kaikista, kaikkien näiden lukien osalta, mutta näette tästä kuvasta, mitä on tapahtunut. Ja tällä on suuri vaikutus. Esimerkiksi malaria-kuolemat ovat laskeneet 40 prosenttia, HIV-kuolemat ovat menneet alaspäin 40 prosenttia, tuberkuloosikuolemat kuolemat ovat menneet alas vähän vähemmän, noin 20 prosenttia, vähän yli. Sen vuoksi meidän täytyy mobilisoida enemmän poliittista toimintaa ja ihan konkreettistakin toimintaa ja sen vuoksi pari viikkoa sitten pidetty YK korkean tason kokous olikin niin tärkeä. Meidän tavoitteemme on aika yksinkertainen. Me haluamme panna pisteen epidemioille, niin tuberkuloosimalaria kuin AIDS-epidemioillekin. Tämä on ihan toteuttamiskelpoinen tavoite, mutta ei se, e, meillä on haasteitakin. me ollaan ihan, te, ihan tilanteen tasalla. Meidän täytyy muuttaa tapoja, joilla muuta teemme asioita ja niin edespäin. Tarvitsemme myös enemmän resursseja. Mutta emme me yksin omaan keskity ainoastaan epidemioiden lopettamiseen. Me tiedämme, että jotta me saisimme todella kestävän voiton malariaa, aidsia ja tuberkuloosia vastaan, me tarvitsemme myös lujia terveydenhuoltojärjestelmiä. 27 prosenttia meidän investoinneistamme menee juuri tällaisten kestävien vastustuskykyisten terveydenhoitojärjestelmien luomiseen. Tämä tarkoittaa rahoituksellista hallintoa, informaatiohallintojärjestelmiä, terveydenhoitoalan työntekijöiden koulimista, hankintoja, toimitusketjuja, hallintoa, integroituja, integroituja palveluita. Eli todellakin eh, me, me käytämme noin miljardin vuosittain auttaaksemme näitä maita kehittämään terveydenhoitojärjestelmiä. Tämä on yksi suurimmista monenvälisistä hankkeista. Me ymmärrämme myös tietysti sen, että jotta saadaan aikaan kestävyyttä, meidän täytyy mobilisoida myös kotimaista rahoitusta. Loppujen lopuksi me haluamme, että maat itse pystyvät maksamaan omasta terveydenhoitojärjestelmästään. Me olemme meillä on erilaisia mekanismeja, joiden avulla me rohkaista, kannustaa täyttämään näitä rahoitusvaatimuksia. Vuosina 2015-2017 41 prosenttia kasvoi kotimainen panostus ja me odotamme vielä 40 prosentin lisäkasvua vuosina 2018-2020. Ja tämä tietysti muuttaa tätä suurta kuvaa, kun siis nyt ensimmäistä kertaa äh, esimerkiksi HIVn torjuntaan Afrikassa tulee, äh, siis nyt ensimmäistä kertaa tulee enemmän rahaa kotimaista kuin ulkomailta. Ja sitten vielä yksi asia, joka on äärimmäisen tärkeä, jos halutaan saavuttaa tavoitteet. Se on se, että puututaan asioihin – sukupuolinäkökulmasta. Haluaisin korostaa niitä haasteita, joita meillä on tällä hetkellä, kun ajatellaan uusia HIV-infektioita. Yleensä ne koskevat teinityttöjä. HIV-epidemia on nyt muuttunut sillä tavalla, että kaikkein haavoittuvaisimmat ja HIV-alttiimmat ovat teini-ikäiset tytöt, ja tämä johtuu sukupuolten välisestä epätasa-arvosta, väkivallasta, koulutuksellisesta alakynnestä ja niin edespäin. Ja me teemme työtä monien kumppaneiden kanssa, koska sekä moraalisesta että inhimillisestäkin näkökulmasta ja myös liike-elämän ää, näkökulmasta ää, on erittäin tärkeää suojella 15-vuotiaita tyttöjä, jotta he eivät saisi hiviä. Täytyy vielä lopuksi toistaa kiitokseni kahdelle, kahden jäsenvaltion edustajalle ja komissiolle itselleenkin siitä suuresta tuesta, jota ne ovat osoittaneet meille alusta saakka. Veronmaksajien rahaa tässä on käytetty paljon, mutta niin ikään on saatu aikaan paljon hyviä vaikutuksia. Tehtävä ei ole tietenkään vielä tehty valmiiksi, mutta jos me haluamme saada epidemiat lopetettua vuoteen 2020 mennessä, niin meidän täytyy sitoa merkittävä määrä resursseja. Ja meidän täytyy myös innovoida ja koko ajan parantaa toimintaamme. Ensi vuosi on erittäin tärkeä vuosi globaalille rahastolle, koska tuolloin ö, ähm, meillä on kuudes ö, äh, suunnitelmavuosi meneillään – Äh, ja tähän liittyen kokoonnumakin Lyonissa ja isäntämme on Macron. Mr. Sands. Kiitos paljon herra Sands. Sitten puheenvuoron saa Fanny Voitswinkler. Olkaa hyvä. Um, Kiitos oikein paljon. Minä olen Global Health Advocates kansalaisjärjestöstä. Se käsittelee erityisesti EU-politiikkaa, kehityspolitiikkaa, tutkimuspolitiikkaa ja terveyspolitiikkaa, eli sitä, miten eh, EU panee täytäntöön kestävän kehityksen tavoitetta kolme. Teemme yhteistyötä yleensä muiden kanssa ja tällä kertaa esittelen sitten ehdotuksia ja suosituksia, joita muiden kansalaisjärjestöjen kanssa kehitetty. Ensinnäkin haluaisin sanoa jotain eh, kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta EUn tasolla. Kuten tiedätte, Eh, STG-täytäntöpanostrategiaa ei ole ollut. Ja siksi kansalaisjärjestö odotteli toukokuussa eh, julkaistulta monivuotiselta rahoituskehykseltä sitä, että kestävyys pantaisiin siinä täytäntöön ja että lähdettäisiin tästä puitteistosta liikkeelle, mutta kansalaisjärjestöt ovat todellakin joutuneet pettymään. Ja sitten komission asiakirja koskien kestävän kehityksen tavoitteita tulee joulukuussa, eli kolme vuotta sen jälkeen, kun nämä tavoitteet hyväksyttiin ja monta kuukautta, seitsemän kuukautta sen jälkeen, kun budjettiehdotus tuli esille ja siitä on neuvoteltu, kuten tiedätte, eh, kestävä kehitys ei ollut edes esillä sote 2018 on hyvin vaikea puhua näistä tavoitteista, kun niitä ei ole asetettu etusijalle. Ja jos ajatellaan uutta poliittista ehdotusta, niin kestävän kehityksen tavoitteet tai köyhden eh, torjuminen ei ole suoranaisesti mainittuja asioita. Me emme ole aineita, olemme sitä mieltä, että tässä lähdetään tuolla omista eduista liikkeelle, jos ajatellaan ulkopolitiikan tavoitteita, kauppaa, ja kehitystä, niin tämä on jo ristiriidassa sen kanssa, että avusta pitää olla tehokasta hyötyä. Tästä on puhuttu jo vuosikymmeniä. Pitää lähteä alhaalta ylöspäin, sillä pitää lähteä tarpeista liikkeelle. Jos on työskennellyt paikan päällä, niin on selvää, että kaikki kaikki apu on suunniteltava niistä yhteisistä käsin, joita haluamme auttaa. Ja jos ajatellaan sitten NDICI-budjettiehdotusta, niin tässä suurimpia leikkauksia tulee alukohtaisiin ohjelmiin. Kävi kuitenkin ilmi ulkoisen, ulkoisten rahoitusvälineiden puolivälikatsauksesta, että niiden avulla voidaan edistää julkisia eh, tavoitteita ja niillä voidaan parantaa esimerkiksi terveydenhuollon kattavuutta ja pystytään panemaan täytäntöön näitä eh, kestävän kehityksen tavoitteita. Ja kun katsotaan eh, näitä eh, ehdotuksia, niin tässä nyt 8 prosenttia vähemmän kokonaisrahoitusta verrattuna 21 prosenttiin, mitä oli nyt. Ymmärrämme, että alueista ohjelmista saadaan lisää arvoa, mutta olemme huolestuneita siitä, että Global Challenges-osiota vähennetään 54 prosentissa, prosentilla sillä on tällaisia hyviä hankkeita, kuten globaali rahasto, eli hyviksi osoitettuja sekä komission arvioinnissa että muualla on siis toistamiseen osoitettu, että nämä ovat toimivia kokonaisuuksia. Ja kun katsotaan maantieteellisiä ohjelmia, niin on sellaisia sosiaalisia sektoreita, jotka on jätetty huomiota ja siksi tarvitaan näitä temaattisia lähestymistapoja. Nykyistä MFFstä näkyy, että ainoastaan 10 prosenttia nipeistä eli e, kansallisista e, suuntautuista ohjelmista suuntautui terveyteen ja koulutukseen ja siksi tarvitaan näitä alueisia ohjelmia ja sitten Toinen kokonaisuus on turvallisuus ja muuttoliike. Ja tässä käy sitten niin, että unotetaan sosiaaliset palvelut. Usein käy niin, että kansallisia budjetteja muokataan niin, että huomioidaan kansainväliset vaatimukset, sillä se on jopa edellytyksenä rinnakkais rahoituksella tai yhteisrahoituksella. Esimerkiksi Nigerissä kävi ilmi, että turvallisuusasiat asetettiin etusijalle, unohdettiin koulutus ja eh, terveydenhuolto ja näin unohdettiin yleiset kehitystavoitteet. Ja niin kuin Peter sanoi, kun globaalin rahastoon sijoitetaan, niin tämä myös eh, innostaa panostamaan lisää terveyteen. Ja lopuksi haluaisin vielä puhua EUn rahoituksesta nykyaloitteille nykyisissä rahoituspuitteissa, jos katsotaan Gavia, eli mm, ja globaalia rahastoa ja globaalia kumppanuutta koulutuksessa, niin tässä on 1,5 miljardia euroa ja tähän saatiin GBCDstä ja intra-ACPstä 7,5 miljardia. Nyt meillä on 3 miljardia uudelle eh, globaalisten haasteiden kokonaisuudelle. Eli jos tässä vain jäätäisiin tähän tasoon, vaikka tämä ei ole kovin kunnianhimoista, niin sitten menisi tähän jo puolet ehdotusta budjetista. Ja jos katsoo temaattisen ohjelman liitettä, niin siellä on 12 muuta temaattista aluetta, joita pitää näistä rahoista rahoittaa. Eli se, mitä me pyydämme, on, että jos halutaan olla kunnianhimoisia STG3 suhteen pitää varmistaa, että parlamentti, joka nyt neuvottelee NDICI-ehdotuksesta, pitää varmistaa, että globaali haaste kokonaisuus eh, nousisi ainakin 5 miljardiin ja Euroopan komission osalta ennen vaaleja, sillä vaaleja ei sitä vielä tietoa, niin pitäisi nyt jo luvata globaalin rahastoon 580 miljardia euroa, miljoonaa euroa, ja tämä on siis se, mitä kansalaisyhteiskunta pyytää. Emme me halua täällä pyytää lisää rahaa näihin aloitteisiin, vaan on, jos rahoitamme, niin pystymme sitten myös eh, valvomaan varain käyttöä ja pystytään varmistamaan, että eurooppalaisia arvoja edistetään. Tämä on hyvin tärkeä, jos ajatellaan esimerkiksi eh, Yhdysvaltain toimintaa lisääntymisoikeuksien osalta ja me ajamme kansalaisyhteiskuntana lisää rahaa ja olemme myös sitten siellä mm, tarkastelemassa, että tämä todellakin koko ajan paranee tämä rahoitus. Kiitos. Nyt jäsenet voivat esittää kysymyksiä tai kommentoida. Edustaja Görens. Oui, merci. Je voudrais... Kiitos. Haluaisin kiittää vieraitamme, jotka alustivat hyvin tuon keskustelumme. Ja kysymys, joka minusta vaatisi vastauksen. Erityisesti tuo rahoituskapasiteetti terveydenhuollolle tulevina vuosina. No, olen yksi esittelijöistä tuossa uudessa yhdessä välineessä, sitä koska tekstissä. Ja no, meillä tulee enemmän keinoja resursseja käytössämme 21-27 kaudella. Komission ajatuksena ei ollut varmaankaan monimutkaista asioita, mutta kuitenkin Kuten te minäkin kiinnostaisi saada vastaus komission edustajalta tänään, miten tuo rahoitus toteutumaan 2021 2027 kaudella. Minun tietääkseni, mitä tulee tuohon välineeseen. Meillä olevalla kaudella on ollut tuosta sekarahoitusta, jossa on käytetty useampaa välinettä erityisesti naapuruusvälinettä ja DCI, välinettä Euroopassa kehitysrahastoa. Eli kysymys on hyvin yksinkertainen. Kuten te haluan tietää, josko voitaisiin tätä ennakoitavuutta parantaa komissiossa. Komissiossa sanoisin, ettei ole mitään syytä tässä syytellä ketään, mutta pitäisi vain välttää se, että tulisi väärin ymmärryksiä siitä, miten ennakoitava noiden rahastojen käyttö on kun toimitaan globaaleissa puitteissa ja kun rahoitetaan tuota terveydenhuoltosektoria yleensä. No, komissio siis, aikooko se vakuuttaa. Tänään tullaan toimimaan ja toiseksi. Meitä on tässä valkunnassa monta, jotka toivovat, että EU olisi jatkossakin johtoasemassa, mitä tulee näihin osuuksiin noissa rahastoissa aikaisemmin. Komissio on aina ottanut huomioon muutkin kumppanit toki, koska se on aina tehnyt näitä ilmoituksia eh, niin, että ne ovat olleet, no summat ovat korkeampi kuin aikaisemmin toimijoilla ja tässä käy. Ja olisi viisasta nyt saada vastauksia komissiolta. Okay, there was no... Eh, Selvä. Ei ollut muita. Ah, sieltä edustaja Grvatska, olkaa hyvä. Eh, ďakujem veľmi pekne eh, našim hostom. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös vieraille esityksistä. Olen alun lääkärinä työskennellyt, sen takia minua kiinnostaa asiat, jotka ehkä liittyvät enemmänkin tähän lääketieteellisen puoleen, mutta kuitenkin liittyvät sen keskusteluun. Tässä puhutaan sairauksista. Sen takia ensimmäinen kysymys on seuraavanlainen. Nämä kolme sairautta, joista tässä on puhuttu, AIDS, malaria ja tuberkuloosi, niin no, voidaanko nyt sanoa, että keihin tämä uhka eniten kohdistuu, koska tiedämmehän, että esimerkiksi malariaa esitetyssä Afrikan maissa ja joissa se on jo kokonaan saatu hävitettyä Sudanissa. Nuo luvut ovat kovasti laskemaan päin. Se on ensimmäinen kommentin. Toiseksi, voitaisiinko suhteellettuna sanoa, paljonko rahoitusta on käytetty infrastruktuuriin, siihen, että on rakennettu, tai siis on siihen, että on lääketieteellisiä rakennettu, ja paljonko rahaa on käytetty juomavesitoimiin, ja paljonko rahaa on käytetty koulutukseen ja jatkokoulutukseen, jos mitä tulee lääketieteellisen alaan, koska pitää tietää, että monissa – näissä aloissa. Lääkärit heillä ei ole ollenkaan teknisiä apuvälineitä käytössä. Heillä ei ole röntgenvälineitä eikä muitakaan. Heillä on vain stetoskooppi joskus käytössään, eli paljonko EU sitouttaa lääkäreiden koulutukseen jatkokoulutukseen. Ja kolmas kysymys. Nämä antibioottihoidot tiedämme, että monet sairauksista ovat multiresistenttejä, esimerkiksi tuberkuloosi ja ei tässä kannata laboratoriossa menee väärän suuntaan, sillä tutkimustyön jälkeen ja käytännön jälkeen nämä organismit, jotka eivät enää ole multiresistenttejä, tarkoittaa sitä, että tämä on osa myös tärkeää tutkimustyötä. Kiitos. The floor to, uh, Mrs. Mm, Chenda. Edustaja Kienge, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kiittää esiintyjiämme näistä kahdesta erittäin tärkeästä esityksestä. On erittäin tärkeää meidänkin seurata tilannetta, kun näitä kestävän kehityksen tavoitteita alettiin, on ollut siitä lähtien, kun niitä alettiin toteuttaa. Kaikki se, mitä puhutte budjetista ja rahoituksesta, on erittäin tärkeää. Eli miten me pystymme saamaan riittävästi rahoitusta ja miten me voisimme, voimme myös valvoa saamamme tai an, antamaamme rahoitusta näiden tautien torjunnassa. Ensimmäinen kommenttini liittyy terveydenhoitojärjestelmiin. Mehän tiedämme, että kun näitä terveydenhuoltojärjestelmiä halutaan rakentaa ja vahvistaa, niin on otettava huomioon myös perinteinen, näiden paikkojen perinteinen tapa puuttua tauteihin. Usein nämä perinteet ovat rinnan modernin lääketieteen kanssa. Monet ihmiset luottavat edelleenkin perinteisiin hoitomuonteihin ja otetaanpa huomioon se, miten suuri haaste on vahvistaa nimenomaan lääketieteen tieteellistä puolta. Monet potilaathan ovat usein aika kaukana terveyskeskuksista ja muutenkin heidän kulttuurinsa on aivan erilainen kuin meidän. Ja sitten toinen seikka, johon Fanny kiinnitti huomiota, se on ylipäänsä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen – minä haluaisin esittää kysymyksen sekä teille että komissiolle. Oletteko te nähneet jo eron siinä työssä, jota tekevät kansalaisjärjestöt kentälle ja toisaalta suuret järjestöt? Useinhan nämä suuret järjestöt jotka eivät ole, ja pienetkin, jotka eivät ole kansala- hallituksesta riippuvaisia, vaan ovat puhtaasti kansalaisjärjestöjä, niin usein he, niitä rangaistaan, niitä pidetään jollain tavalla rikollisina järjestöinä ja niiltä otetaan pois rahaa. Oletteko te nähneet muutoksen tapahtuneen ihan kentällä tähän suuntaan? Ja lopuksi vielä yksi kommentti tehän painotatte paitsi alkuperämaiden rakenteiden vahvistamista, mutta toivottavasti myös kauttakulkumaiden rakenteiden vahvistamista, koska usein kun ihmiset siirtyvät maasta toiseen, maahanmuuttajat liikkuvat, niin nämä taudit saattavat tarttua myös matkalla. Ja siksi Lisäksi on panostettava myös kauttakulkumaiden infrastruktuurin vahvistamiseen. Then we give the floor. Sitten puheenvuoron saa komission edustaja Jan Baaler. Suositte puhua hyvin lyhyesti. Uh, thank you. Kiitos. Euroopan unioni on pitkään tukenut globaalia rahastoa 2020 sen perustamisen jälkeen ja EUn kokonaistuki on noin 1,9 miljardia euroa 2002 alkaen ja 475 miljoonaa tälle kaudelle 2017-2019. Globaali rahasto on saanut hienoja tuloksia aikaiseksi. Sen johtaja Peter Sansne esitteli ja globaali rahasto vaikuttaa kaikkien kolmeen sairauteen ja on pystynyt miljoonia ihmisiä pelastamaan. Tämä ei liity ainoastaan HIV-AIDSiin, joka on se, johon sidosryhmät yleensä keskittyvät. Tämä koskee myös malarian ennaltaehkäisyä, hoitoa ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Ja tuberkuloosin osalta Unkarin eh, kokouksessa korostettiin sitä, että tuberkuloosi vastustustoimia jatketaan, vaikka selvää edistystä on monessa kumppanuusmaassa tapahtunut, niin on silti selvää, että näissä kolmessa taudissa on vielä suuria haasteita. HIV, AIDS, avain väestöryhmissä on pidettävä ykkös siellä. Tämä koskee naisia ja tyttöjä, joita tämä koskee hyvin paljon. Ja sitten tuberkuloosi, joka ei vasta lääkehoitoon. Ja malaria, joka leviää lääkkeistä ja mm, sänkyverkoista huolimatta. On tärkeää, että tuki globaalien rahastojen kautta pääsee sinne asti, missä ihmiset sitä todella tarvitsevat todella vaikeassa asemassa olevissa maissa. Esimerkiksi Sahelin maiden alueiden kapasiteettia on parannettava, että ne voivat paremmin käyttää ja tehokkaammin globaalin rahaston rahoja. On varmistettava, että globaalin rahastot operaatiot tulevat hyvin koordinoitua EUn kahdenvälisen tuen kanssa terveysalalle. Näin voidaan yhdessä vahvistaa terveysjärjestelmiä. Tässä mielessä komissio tekee yhteistyötä eh, sen edistämiseksi, että toimitaan tehokkaasti. EU myös hyvin läheltä tarkkailee sitä, miten voidaan strategioida eri globaalien eh, aloitteiden koordinaatiota, GAVI ja globaali rahasto ja globaalit rahastot. Ja niin kuin komission sen Minitsi on sanonut, EU on valmis olemaan mukana Ranskan konferenssissa 2019 niin, että voidaan varmistaa, että globaali rahasto saa tarpeeksi varoja sen tärkeään työhön. Mitä rahoitukseen tulee, pitää paikkansa, että mainitut luvut DIC-raportissa, jota komissio ehdotti, tässä ehdotettiin yhtä välinettä, joka kokoisi yhteen ne asiat, jotka ennen tulee DICIstä ja globaalista rahastosta ja naapurusrahastosta ja kaikki nämä kohtaisi yhteen ainoan rahaston, jotta tämmöisi helpompi ohjelmoida ja seurantatyötä olisi helpompi näistä maksuista tehdä ja ehdotuksen pohjalta mm, pannaan enemmän rahaa maantieteellisiin kirjekuoriin ja näin voidaan lähestyä asioita maakohtaisemmin myös kun terveyssektoria tuetaan. Jatkossakin voidaan globaaleja aloitteita tukea niin kuin globaalia rahastosta sekä globaalien haasteiden että alueellisten ohjelmien osiosta niihin maihin, missä globaali rahasto toimii ja siellä toimii lähes kaikkialla siellä, missä me annamme tukea ja ehdotetaan myös, että 20 prosenttia varataan inhimillisen pääoman kehittämiseen, niin että voidaan varmistaa se, että inhimillisen kehityksen sitoumuksemme on jatkossakin oleellinen. Ja sitten erityiset kysymykset, miten voimme tukea lääketieteisen, lääkinäisen henkilökunnan tukemista Kokonaislukua en voi antaa, mutta EUn panos terveysohjelmiin on noin 1,3 miljardia euroa nykyisen MMFn puitteissa kahdelle globaalille rahastolle, eli siinä myös Gavi mukana ja, ja maailman terveysjärjestö, joka toimii niissä maissa, missä me annamme tukea ja tarkoitus on myös tukea 17 maassa terveysalaa. Nämä ovat alakohtaisia, laajoja suunnitelmia ja ohjelmia, jotka parantavat terveyspalveluita. Tämä koskee myös koulutusta, eh, ensimmäistä ja jatkokoulutusta. Me tarvitsemme sekä kattavan terveyssektorin ja instituutioiden vahvistamista, että myös sitten näiden globaalien aloitteiden antaman kohdennetun eh, toiminnan ja sitten kansalaisjärjestöjen tukemisesta jatkossakin tulee olla mahdollista, että järjestetään tällaisia temaattisia kilpailuja esimerkiksi terveysalalle tai EUn delegaatiot niitä järjestävät ja sitten globaalit aloitteet, niin kuin globaali rahasto, se eh, käyttää alihankkijoina kansalaisjärjestöjä, jotka ajavat oikeuksia terveyteen ja palveluihin. Tämä koskee terveysrahastoa erityisesti, koska siellä on paljon syrjäytyneitä väestöryhmiä. Kiitos. Sitten herra Sans, kaksi minuuttia. I, I will be very brief. Puhun hyvin lyhyesti. Rouva Sivoskan kysymys siitä, ketkä infektoituvat. Nämä kolme sairautta eivät aina leviä samalla tavalla väestön keskuudessa, mutta yksi yhteinen nimittäjä kaikessa kolme sairaudessa on se, että tämä koskettaa niitä köyhiä, haavoittuvaisimpia ihmisiä ja niitä, jotka ovat joutuneet marginaaliin yhteiskunnassa. Ja tämä oli vasta, miten tärkeää on torjua näitä kolmea sairautta. Lisäksi tässä korostuu se, miten tärkeä rooli on kansalaisyhteiskunnalla, kun toimitaan globaalirahaston puitteissa. Kansalaisyhteiskunnan tehtävä on merkittävä. Se pyrkii ottamaan mukaan eri toimijat ja sama palveluja läpi syrjäytyneille ihmisille erityisesti. Lisäksi haluaisin puhua näistä tuberkulo- tai siis resistenteistä tuberkuloosista, lääkeresistentistä tuberkuloosista. Se on vakava uhka. Kolmasosa tapauksesta johtuu siitä, että on ollut näitä lääkeresistenttejä tuberkuloositapauksia. Globaali rahasto on suurin toimija tässä taistelussa – toimimme eri valtioissa ja keskitämme toimemme ja investointimme siihen, että torjutaan juuri lääkeresistenttiä tuberkuloosia, mutta jos haluamme päästä eroon tästä uhasta, niin pitää puuttua myös tavallisen tuberkuloosiin. No, aina kun on tavallista tuberkuloosia paljon, niin sitten tulee näitä eri variaatioita myös. Siinäpä kaikki. Mrs. Rova To answer... Vastatakseni kysymykseenne, Görens. Sille siis vastaan, niin haluaisin puhua näistä maantieteellisestä versus temaattisista ohjelmista. Meillä on sanottu, että temaattisia on vähen, ollaan vähentämässä ja maantieteellisiä lisäämässä. Mutta rahoitus on joka tapauksessa vaikea, koska näitä mekanismeja, näiden rahoitusta yhdistetään, joten me emme voi korvamerkitä tiettyjä rahamääriä tiettyihin Ähm, kohteisiin. Eli meidän täytyy taata se, että rahat käytetään eri maissa. Tämä olisi, käytäntö olisi hyvin vaikea jopa meidän uskottavuutemme kannalta, mutta myös yksinkertaisuuden helppouden. Kun puhutaan tuberkuloosista ja AIDSista, niin yleisesti ottaen ne keskittyvät haavoittuvaisimpiin ryhmiin, siksi meidän täytyy omaksua holistinen ase lähestymistapa ja sellainen kehitysmalli, joka puuttuu epätasarvoisuuteen lähteellä. Eurooppa on maailman ainoa alue, jossa HIV-määrät nousevat ja meillä on myös resistenttejä tuberkuloosilajeja. Komissio aikoo nyt puuttua sosiaalirahaston terveysosioon. Emmekä edes tiedä, tuleeko Brexitin jälkeen terveyskomissaaria. No, joka tapauksessa tiedän, että te tulette keskustelemaan Horisontti Euroopasta seuraavassa keskustelussa. Ja sen kohdalla puhutaan myös suurista rahamääristä, kun halutaan muun muassa puuttua näihin SDG-ihin, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niin edespäin. Ja yksi asia, johon haluaisin myös keskittyä, on se, että yhteiskunnan tulisi vaikuttaa enemmän tutkimukseen. Tällä hetkellä me vain koordinoimme ja tutkimme tutkimusta yhteiskunnallisten seikkojen valossa. Meidän pitää pitää huoli siitä, todella pitää huoli siitä, että tutkimuksella on vaikutusta yhteiskuntaan. Short question, one minute to... Lyhyt kysymys, minuutti edustaja Gönens. Oui, c'est une suggestion. Niin, tämä on ehdotus, koska jos nyt tapaamme terveydenhuoltoalan edustajia, niin haluamme saada tietoja siitä, mitä EU voi tehdä ensinnäkin ja toisiksi. Haluamme tietää, mikä vaikutus tällä kaikella on. No mitä tulee seuraavaan rahoituskauteen EUssa, mitä tulee myös tähän uuteen yhteiseen välineeseen. No, haluaisin tietää, josko asiat monimutkaistuvat vai yksinkertaistuvat, ja jotta asiat olisivat selkeitä ennen kuin hyväksytään tuon mietintö, joka tulee kuun lopussa, niin haluaisin tietää, missä määrin uudet komission ehdotukset vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti tuohon globaalirahaston työskentelymetodin. Globaali rahasto, pitääkö siinä muuttaa näitä hallinnotapoja, jolloin pitäisi pohtia, josko muokkaukset ovat meidän etujemme mukaista. No, minä haluaisin tästä täsmennystä. En nyt epäile komission tavoitteita, mutta haluaisin kuitenkin lisätietoja sitten siitä, miten toteutumiskelpoista tämä operaation, miten ennakoitavaa tämä toiminta on terveydenhuoltoalalla, jos ajatellaan tuota tulevaa rahoitusta. Ja no siinäpä, niin no, jos saisin lisää tietoja. Ja puhun myös muiden esityön nimissä tässä, Haluaisin näistä asioista lisätietoja, se helpottaisi tehtävääni. Kyllä. Mitä vähemmän on väärinymmärryksiä, niin sitä selkeämpiä asiat ovat ja sitä parempi teksti saadaan valiokunnalta ja parlamentista läpi. Okay, maybe we will... Selvä. Ehkäpä vastaukset saadaan myöhemmin komissiota Ja, tai haluatteko sanoa jotain, herra Sans? Say, I... Sanoisin vain, että arvostan kovasti komission tukea, mutta yhtä valtavasti arvostan myös Görensin kysymystä, koska selkeys tässä kohtaa on kaiken ajan O. Meidän täytyy puhua selvästi siitä ja olla selvillä vesillä siitä, miten meidän täytyy investoida, jotta voimme saavuttaa nämä tavoitteet. Kiitos paljon, että tulitte vieraksemme ja keskustelemaan. And we will to... we will continue... Kiitos, jatkamme eteenpäin kahteen ehdotukseen. viisi ja kuusi Uusi tutkimuksen ja innovoinnin puitteisto ajanjaksolle 21-27 koostuu kahdesta tekstistä. Asetus, jossa määrätään osallistumisen ja levittämisen säännöistä. Sitten on toisaalta päätös, jonka myötä perustetaan tuo erityisohjelma. Keskustelemme ehdotetusta ehdotuksesta ja sitten puhumme myös tuosta ehdotusta päätöksestä ehdotuslistan kohdat 5 ja 6. With the proposed uh, budgets of more... Budjetiksi on esitetty yli 94 miljardia euroa ohjelmakaudelle. Näin ollen horisontti Eurooppa on tähän asti kunnianhimoisin ohjelma, joka liittyy tutkimukseen ja innovointiin. No tämä ohjelmahan hyödyttää pääasiassa EUta itseään, mutta ohjelma tarjoaa todellisuuksia kehittyville maille myös, ja sen avulla voidaan viedä eteenpäin – kestävän kehityksen tavoitteita. ITRE on tässä johtava valiokunta ja sillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu. Äänestys olisi siellä 21. marraskuuta valiokunnassa ja sitten täysistuntoäänestys minitäysistunnossa marraskuun lopulla. No aikataulu on hyvin tiukka, Ja näin ollen pitäisi järjestää ylimääräinen deve kokous Strasbourgissa 12. marraskuuta. Silloin äänestettäisiin kahdesta lausuntoluonnoksesta. Selvä. Sitten esittelijämme, tai siis valmistelijamme Lola Sanchez Caldentei. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Tässä mietintön luonnoksessa olemme yrittäneet löytää innovatiivisia ja pragmaattisia ratkaisuja. Yritämme ö, päästä niistä tämänhetkisistä puutteista eroon ja yritämme tällä hetkellä keskittyä aivan erityisiin alueisiin. Yritämme keskittyä muun muassa terveyteen, lääkkeiden saatavuuteen. Haluamme vahvaa lääketieteellistä yhteistyötä, joka perustuu ää, niiden kehittyvien maiden ää, asemaan, jotka haluavat parempaa ää, osallistamista, ylipäänsä koko yhteiskunnan osallistamista päätöksentekoon – niin, että saamme rahalle vastinetta, julkiselle rahalle ja niin, että myös tietoon päästään käsiksi. Osana ää, tätä globaalia terveyttä ja lääkkeisiin, lääkkeiden saatavuutta, ää, niin me tarkastelemme myös komission ehdotusta, joka liittyy muun muassa biolääketieteen tutkimukseen, julkisen edun mukaiseen sellaiseen, ja tarkastelemme myös näitä kestävän kehityksen tavoitteita. On huomioitava myös keskitason, tulotason maita. Tässä pitäisi lisätä kaiken kaikkiaan varoja terveysklusteriin ja tarvitaan myös biolääketieteisen tekniikan siirtoa. Tämä on nyt uusi mahdollisuus. Tämä uusi puiteohjelma on mahdollisuus panna täytäntöön näitä parlamentin ja neuvoston tämän alan suosituksia, erityisesti niiden suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa biolääketieteistä innovaatiota ja kun halutaan sellaisia terveysjärjestelmiä, jotka ovat kehittyviä erityisesti, kestäviä erityisesti kehitysmaissa. Jos ajatellaan kansainvälistä yhteistyötä, Euroopan unionin tarkoitus sitoutua tutkimuksen edistämiseen myös rajojen ulkopuolella, mutta olemme voineet havaita, että viime vuosikymmeninä on ollut yhä vähemmän rajat ylittäviä hankkeita. Niiden määrä on nyt ainoastaan 3 prosenttia 2020 ohjelmassa. Ja puiteohjelmat eivät ole onnistuneet, niistä ei ole tullut tehokkaita eh, tietyn diplomatian edistäjiä ja on ollut ongelmia erityisesti hyvin alhaisen ja keski tulotason maissa. Tässä uudessa ohjelmassa voidaan keskittyä eh, SDGihin, jos tarpeeksi lähdetään liikkeelle näiden maiden strategista intresseistä. Kestävän kehityksen tavoitteiden pitäisi olla pohjana, kun mietitään, minkälaisia sosiaalisia vaikutuksia on. Tarvitaan indikaattoreita ja mekanismeja, joiden avulla voidaan tarkastella sitä, miten edistytään. Olemme todella huolestuneita siitä, että teollinen kilpailukyky huomioidaan samaan aikaan kuin sosiaaliset tavoitteet. Tämä voi vaikeuttaa uuden puutelman toteutumista. Meidän mielestämme pitäisi saada yhteiskunnallista hyötyä ja eh, joka on kourin tuntuvaa. Me emme saa lähteä liikkeelle vain eh, taloudellisen hyödyn tavoittelusta, vaan pitää tavoitella yhteiskunnallista muutosta, mutta tämä on vaarallista ja siksi haluamme, että uudessa puiteohjelmassa tehdään selvemmäksi, minkälaisia sosiaalisia vaikutuksia ohjelmalla on, erityisesti mitä tulee siihen, miten se kytkeytyy eh, näihin STG-tavoitteisiin. On myös tärkeää, että Pariisin sopimus huomioidaan ja kestävän kehityksen tavoite seitsemän emme saa investoida suuriin saastuttajiin, pitää vihdoin unohtaa sijoittaminen fossiilisiin polttoaineisiin ja muihin saastuttajiin. Sen sijaan pitää korostaa uusiutuvien energialähteiden tukemista ja energiatehokkuuden tukemista. Tämä näin voi johtaa ekologiseen siirtymään yhteiskunnissamme ja myös energiasiirtymään. Tällä tavalla voitaisiin luoda miljoonia kestäviä vihreitä työpaikkoja. Sellaisten kansalaisjärjestön osallistumista ohjelmaan haluaisin vain mainita, että tämän pitäisi olla mukana silloin, kun päätavoitteita mietitään. Olisi tärkeää, että ei olisi ainoastaan online-konsultointia, vaan todellakin kuultaisiin kunnolla kansalaisyhteiskuntaa. Ja uusi horisontti ei huomioi sellaisia tavoitteita, jotka varmistavat sen, että eh, julkista rahoista eh, saadaan yksityistä hyötyä. Tarvitaan sellaisia ohjelmia, jotka, joihin on kaikilla pääsy. Tästä pitäisi lähteä ohjelmassa liikkeelle. Tässä siis nämä pääajatukset, jotka olemme ottaneet esille. toivottavasti muiden ryhmien kommenttien avulla 24. päivä mennessä voimme varmistaa sen, että valiokunta antaa teollisuusvaliokunnalle selkeän viestin ja myös Euroopan komissiolle. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos paljon. Varjoesittelijöitä ei ole paikalla, mutta edustaja Kienge, olkaa hyvä. On uh, Merci. Je voudrais dire... Kiitoksia. Haluaisin sanoa muutaman sanan tästä lausuntoluonnoksesta, joka liittyy Horizon Eurooppaan Äh, äh, von Fonsulikan puolesta. Hän on SD-ryhmän varjoesittelijä. Valitettavasti hän ei päässyt paikalle tänään. Me äh, tuemme Horizon Eurooppa-ohjelmaa. On tärkeää vahvistaa unionin teknologista pohjaa, jotta voimme vastata aikojemme haasteisiin ja toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että että ne toimet, joihin ohjelman puitteissa on ryhdytty, pyrkivät poistamaan äh, tasa-arvon puutteen äh, niin ihmisten, ylipäänsä ihmisten kuin äh, sukupuoltenkin välillä. Ja Horisontti Eurooppa pyrkii kansainväliseen kumppanuuteen ja yhteistyöhön EUn ja kolmansien maiden kesken, koska ne ovat toinen toistaan hyödyttävä asia. Ja kun puhutaan kehittyvistä maista, niin eh, Euroopan unionia voidaan pitää eh, vahvana globaalina kumppanina ja tällainen eh, kolmasen maiden diaspora voi varmasti olla vahva yhdistävä tekijä. Ja AKT-maiden kanssa meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä erilaisten aloitteiden kautta, muun muassa Eurooppa-Afrikka-allianssin kautta, investointien kautta ja myös pysyvien työpaikkojen kautta. Ja on erittäin tärkeää ylläpitää yhdenmukaisuutta ja koherenssia erilaisten rahoitusmekanismien kesken, esimerkiksi kun käytetään rahastoja koulutuksen edistämiseksi. Ja Euroopan tulisi yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa hankkeiden rahoittamista. Tämä on yleinen kritiikki, jota usein kolmannet maat ovat esittäneet, koska heidän mielestään rahan hakeminen on hyvin mutkikasta mm, ja suurten ponnistusten takana. On erittäin tärkeää, että kehittyneet maat voivat päästä käsiksi rahoitukseen suhteellisen yksinkertaisesti. Muuten kestävän kehityksen tavoitteetkaan eivät välttämättä toteudu. Ja on myös erittäin tärkeää, että tutkitaan sellaisia tauteja, jotka on tällä hetkellä jätetty lapsipuolen asemaan. Esimerkiksi Ebolan rokotuksiin tulisi panostaa. Ja kun puhutaan teollisista ja te, teollis, teollisoikeuksista ja tekijänoikeuksista, on pyrittävä tekemään uutta tutkimusta ja uusi, uudenlaisten lääkkeiden kehittämiseksi, jotta lääkkeet eivät jäisi harvojen hyödyksi. Ja te, uusi teknologia täytyy ottaa huomioon, kun käytetään esi- uusia lääkkeitä erityisesti kehittyvissä maissa. Sama pätee myös esimerkiksi älykkääseen Ähm, maanviljelykseen ja hätätiloihin, humanitaarisiin hätätiloihin. On tärkeää keskittyä sellaisiin tekijöihin, jotka tekevät yhteistyön kolmansien maiden kanssa ähm, siis keskitytään kaikkein hankalimpiin, vaikeimpiin asioihin, kuten esimerkiksi tiedon saatavuuden epätasarvoisuuteen äh, ja vaikeuksiin löytää ylipäänsä eurooppalaisia kumppaneita. Kiitos. Thank you very much. And then... Kiitos. Sitten komissio, edustaja. Kuka käyttää puheenvuoron? Irene Norsted. Thank you very much. Kiitos. Kiitos esittelijälle Lola Sanchez Calden teille ja muille parmitin jäsenille arvokkaasta panoksesta, kuten jo mainitsitte, Horisontti Euroopan uusi kunnianhimoinen ohjelma tutkimukselle ja innovoinnille – ja on tärkeää korostaa tätä, ja sitä on korostettu aikaisemminkin jo, että tämä on yksi ohjelma muiden ohjelmien joukossa, kun otellaan uutta monivuotista rahoituskehystä EU-ssa. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että Horisontti Eurooppa on ohjelma, joka on avoin yhteistyölle. Kumppanit tuovat tietysti ympäri maailmaa mukaan ja erityisesti myös se on uusi lähestymistapa avoimuuteen. Eli kaikki maat, joita tämä kiinnostavat niitä mukaan, ja kolmannet maat voivat myös toimia tässä mukana. Ja kaikki perustuu vastavuoroisuuteen. Korostaisin myös, että uusimmat horisontti 2020 ohjelma ja Horisontti Eurooppa-ohjelma. No, siinä on kyse yhteistyöstä tutkimuksessa. Ennen kaikkea siinä tuodaan yhteen rajat ylittävät toimijat ympäri Eurooppaa ja muuallakin. Ja tämä on tärkeä aspekti ottaa huomioon, mitä tulee kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten olette nähneet. Ohjelmasta on hyvin sitoutuneet niiden täytäntöönpanoon, Ja kuten tiedämme, ohjelman seuranta on tietysti hyvin tärkeää. Täällä kuutinkin jo siitä, että haluttaisiin pohtia sitä, miten voidaan antaa lisäpanosta äh, terveystutkimukseen ja muistuttaisin innovointisyklistä, joka on hyvin pitkä – suhteessa muihin osa-alueisiin tässä, joten tarvitaan lisää aikaa kuin vain yksi ohjelma, jotta voidaan mitata tuota vaikutusta ohjelmalta suhteessa ICT-sektoriin, esimerkiksi jossa innovointisykli on hyvin lyhyt, joitain kuukausia, ja terveydenhuoltosektorilla innovointisykli voi olla jopa 10-15 vuotta, joten etsimme tässä hyviä toimintamalleja tiettyjä hyviä malleja on kuitenkin olemassa. Tätä tulee kestävän tavoitteen täytävänä seurantaan, esimerkiksi seurantaan väline, jossa tarkastellaan vaikutusta, tehdään tutkimuksen neuvonnin hankkeita varten elintarvikealalla, turvallisuusalalla ja kestävän maatalouden alalla EU-AU-politiikan puitteissa – Kuten eh, muutama pilottihanketta voitaisiin tarkastella, kun terveydenhuoltoalalla pitää katsoa vähän yksityiskohtaisemmin, miten tämä voidaan tehdä. Pidämme näitä gender-kommentteja erittäin hyvinä sukupuolen erittäin tärkeä aspekti hallinnointiasioissa, mutta myös tutkimusaspektissa ja uskomme, että se on otettu huomioon erityisohjelmassa – Ehdotuksen mukaan tähän ottaisiin mukaan myös kaikki sidosryhmät, julkiset ja yksityiset toimijat ja kansallisyhteiskunta kuuluu tähän tietysti mukaan, kun on tuossa strateginen kehitysvaihe. Ja haluaisin mainita myös, että kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat aina tervetulleita osallistumaan kaikkiin toimiin ja hankkeisiin, joita rahoitamme terveydenhuoltoalalla erityisesti – on ollut pitkään hyvää yhteistyötä potilaiden edustajien kanssa. He ovat tervetulleita osallistumaan hankkeisiin, joita rahoitamme. Sitten pitää vielä selventää, että EU ja komissio eivät omista patentteja tai tekijänoikeuksia. Patentit kuuluvat aina – tutkijoille, jotka saavat rahoitusta. Ja mitä tulee pääsyyn, no sovellamme hyvin vahvasti avoimen tieteen, avoimen pääsyn periaatetta, kun näitä tuloksia saadaan hankkeen puitteissa. Siinäpä kaikki. Kiitos. Kiitos. Onko kommentteja esittelijältä? Selvä kaikki oli ok. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 24. päivän lokakuuta kahdelta iltapäivällä. Kiitos. Sitten numero seitsemän samoin liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynemeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen. Se on nyt siis kyseessä. Samoahan poistettiin vähiten kehittyneiden maiden ryhmästä vuonna 2014. Tämän seurauksena se menettää EUn myöntämät kaikki paitsi aseet etuudet, eli EBA-etuudet siirtymäkauden jälkeen, joka päättyy 31. päivä joulukuuta 2018. Tuosta päivästä alkaen yleistä tullietuusjärjestelmää eli GSPtä sovelletaan samoin vientiin EU-hun päin Tässähän nuo etuudet eivät ole yhtä hyviä kuin EBA-etuudet, jotta sama pysyy edelleen tuomaan tuotteita ilman tulleja ja kiintiöitä EU-markkinoille. Samaan pitäisi liittyä olemassa olevaan EUn, Fitchin ja Papua Uuden Ginean väliseen talouskumppanuussopimukseen ensimmäinen tammikuuta 2019 alkaen. Mielelläni kuulisin lisää näistä asioista esittelijältämme Florent Marcellesilta. Florent, ole hyvä. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitos, puheenjohtaja. Tänään on merkittävä päivä, koska tänään saimme ilmastonmuutoksen asiantuntijoiden muistion. Se muistuttaa, että meidän on toimittava kunnianhimoisemmin ja nopeammin, jos haluamme Pariisin sopimuksen mukaan toimia ja jäädä alle puolentoista asteen lämpenemisen ennen tämän vuosisadan loppua. Haluaisin tämän yhdistää kansainväliseen kauppaan, koska me hyvin tiedämme, että kansainvälinen kauppa, sen nykymuodossaan on vastuussa viidestä, viidesosasta hiilidioksidipäästöjä. Eli tiedämme, että jos halutaan Pariisin sopimus toteuttaa, niin sitten kansainvälinen kauppa ei tässä muodossaan ole kestävää. Ja jos ajatellaan tätä sopimusehdotusta, niin sitä on helposti kritisoitava. Se ei ole tarpeeksi hyvä, jos ajatellaan, mitä voitaisiin odottaa tällaisilta sopimuksilta, on hyvin nämä uudet haasteet. Ja mukanottaen lisäksi se, että samoa ei ole mikä tahansa kumppani tässä kaikissa eri ilmastoneuvotteluissa. Meillä on kaksi hyvin erilaista osiota. Meillä on ollut yhtäältä ne maat, jotka ovat päävastuussa ilmastonmuutoksesta, esimerkiksi Euroopan unioni, ja sitten meillä on toisaalta ollut hyvin rohkeita saaria, kuten Samoa, jotka ovat saaneet äänensä kuuluvin muistuttaneet, että Samoa, Fiji ja Solomon saaret, Krivot ja Tuvalu ovat pääuhreja ja myös tämän kansainvälisen kaupanjärjestelmän pääuhreja. Siksi pitää olla hyvin varovaisia tämän sopimuksen kanssa, koska siinä taas kerran käy niin, että ei tehdä laillisesti pakottavaa velvollisuutta toimia kestävien tavoitteiden mukaisesti ja Pariisin sopimusten mukaisesti, mutta tämä pitäisi kuitenkin aina olla meillä kompassina eh, kansainvälisissä sopimuksessa ja kansainvälisessä kaupassa, mutta parlamentti on viime aikoina selvästi tehnyt selväksi sen, että kauppasopimukset, erityisesti kestävän kehityksen alan kehitykset, pitää tähän liittää. Viime viikolla parlamentissa käsiteltiin ehdotus, joka koski YKta ja sitä, että liike-elämän pitää olla kestävää ja on puhuttu myös siitä, että tarvittaisiin vaatimuksia eri kaupan aloille ja on korostettu sitä, että kaikkien kestävän kehityksen osioiden pitäisi olla pakollisia kaikissa kauppa- sopimuksissa ja myös laillisesti täytäntöön pantavia. Ja nyt taas on tällainen sopimus, jossa tätä seikkaa ei huomioida. Eli mielestäni tämä menee nyt päivästä suuntaan, kuin mitä olisi voinut toivoa. Ja toivoisin, että tämä asia otettaisiin minulle käsittelyyn niin, että kestävän kehityksen osio tulee sitovaksi ja laillisesti täytäntöön pantavaksi. Ja toinen keskeinen osa on se, että Euroopan unioni unioni on asettanut mustalle listalle samoin niiden maiden joukkoon, joiden kanssa ei tehdä verotusyhteistyötä. Ja te tiedätte, että Euroopan unioni pyrkii yhä paremmin työskentelemään näiden alueiden kanssa, jotka eivät tee veroyhteistyötä ja pitäisi muistuttaa, että nämä seikat pitää pitää mielessä esimerkiksi silloin, kun puhutaan ulkopolitiikasta, kun puhutaan kauppasuhteista myös. Ja tässä on tällainen tilanne, että meille ei riitä se, että komissio puhuu asiasta samoin kanssa jossain tapaamisessa, vaan täällä pitää olla todellisia seurauksia, jotka näkyvät kauppasopimuksesta, sillä Euroopan parlamentti on jo kahdessa eri päätöslauselmassa muistuttanut aivan selvästi, että myös silloin, kun on todellisia ongelmia veroasioissa jonkun maan kanssa, niin pitää, pitää voida jopa keskeyttää kauppasopimuksen täytäntöönpano. Tässä on siis tällainen puute, johon tarvitaan parannusta. En puhu nyt paljon pidempään, koska nämä ovat tällaisia periaatteellisia seikkoja, jotka nyt mainitsin, sillä ei tämä union, Euroopan unionille eikä myöskään samalle ole elintärkeä asia, Siellä se on vain sivuseikka, mutta kuitenkin se on periaatteellinen seikka, sillä on tärkeää, että kauppasopimusten pitää olla väline, ei mikään tavoite sinänsä, mutta väline, joka mahdollistaa kaksi seikkaa ensinnäkin Pariisin sopimuksen toteutumisen ilmaston osalta ja toisaalta kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen. Jos kauppasopimus ei toimi näin, niin sitä pitää uudistaa sillä tavoin, että saadaan sopimus aikaiseksi, joka mahdollistaa näiden kahden asian mukaan ottamisen. Ja minusta nykyinen sama sopimus ei vastaa näihin vaatimuksiin, jotka ovat kuitenkin tärkeämpiä seikkoja kuin kauppasopimus. Kauppasopimus on väline ja tämän kauppasopimuksen on oltava lakien mukainen. Ja tarkoituksena tässä on voida pelastaa ihmiskunta, tämä IPCCn Eh, muistion jälkeen erityisesti ja pitää kohdistua niihin ihmisiin, jotka eniten kärsivät, jos ajatellaan esimerkiksi samolaisia tai myös eurooppalaisia. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitos, kiitos paljon. Edustaja Kienge. Merci, comme j'ai dit avant. Kiitoksia, kuten sanoin jo aiemmin. Eh, varjoesittelijä ei valitettavasti päässyt paikalle tänään, joten sanon muutaman sanan hänen nimissään. Ensinnäkin täytyy pohtia, mikä ylipäänsä on samoan etujen mukaista talouskumppanuudessa ja mikä on ja miksi tämä maa itse on halunnut pitää kiinni tästä sopimuksesta, vaikka Tyynemerin valtiot ovat hyvin pieni osa meidän maailmanlaajuista kauppaamme, niin EU edustaa näille valtioille suurta osaa. Ja tällä sopimuksella tulisi olla tällä sopimuksella tulisi olemaan merkittävä vaikutus. Se vaikuttaisi 70 prosenttiin Samoan viennistä EU-hun. Kalastus on erittäin tärkeää tälle alueelle ja tämä tilapäinen väliaikainen sopimus antaisi merkittävää tukea alalle. Ja tämä mahdollistaisi myös sen, että Tyynenmeren valtiot voisivat myös tuottaa kalastustuotteita omien aluevesiensä ulkopuolelta. Ja Tämä tarjoaisi myös työpaikkoja erityisesti naisille ja sen vuoksi, jos markkinoille pääsy estettäisiin, niin sitä tulisi kyllä harkita tarkkaan ja tutkia. Täytyisi myös pohtia, minkälaisia mahdollisia vaihtoehtoja olisi, jos me emme halua antaa Samoalle tätä väliaikaista sopimusta. Se kärsisi melko paljon. Edelleenkin esimerkiksi uusi Guinea ja muutkin maat ovat hyötyneet tämän kaltaisesta sopimuksesta. Samoa joutuisi nyt rangaistuksi epäreilulla tavalla. Tällainen tilapäinen sopimus ei tietenkään ole mikään pitkän aikavälin ratkaisu, vaan tietysti vaan, vaan kyse on hyvästä, hienosta mahdollisuudesta pohtia niitä esteitä, jotka vielä estävät täysimittaisen epän solmimista täytyy myös pohtia, minkälaisia ihmisoikeuslakeja tai ympäristöstandardeja noudatetaan. Nämähän ovat sellaisia sääntöjä, joita, tai siis asioita, joita täysimittaisessa sopimuksessa edellytetään. Kun ajatellaan tällaista tilapäistä taloussopimusta, niin sitä, se pitäisi nähdä ikään kuin trampoliinina täysimittaista sopimusta kohti. Sehän tietysti edellyttää rakentavaa lähestymistapaa ja avointa dialogia. Tällä tavalla saadaan sopimus, joka on omiaan johtamaan talouden kasvuun ja ylipäänsä vaikuttaa myönteisesti alueen vaurastumiseen. Jos Tyynemeren valtiot hyötyvät tällaisesta tilapäisestä sopimuksesta, niin sitä pitää pitäisi pitää todellakin ponnahduslautana kohti kestävämpää sopimusta. Ja täytyy myös, kuten sanottu, tutkia tätä kalastusalaa ja siihen liittyviä seikkoja. On tarkasteltava, tarkasteltava sitä, ovatko alueen säännöt nyt yhdenmukaisempia EU-sääntöjen kanssa. Kiitos. Thank you very much. Then I... Kiitos sitten. Anna puheenvuoron suurlähettiläs Lutherille. Tervetuloa. Thank you very much. Kiitos. Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kahta edellistä puhujaa, jotka ovat osallistuneet tähän vuoropuheluun tai keskusteluun siitä, miten minun valtioni liittyisi väliaikaiseen talouskumppanussopimuksen. Pidämme hyvänä tätä keskustelua. Tietysti väliaikainen talouskumppanuussopimus on tärkeä maalleni monista syistä, jotka on jo mainittukin täällä uskoaksemme ja niin kuin muutkin ovat tunnustaneet, kauppa on yksi niistä välineistä, joilla voidaan saavuttaa kestävä kehitys. Kestävä tavoitteet ähm, yleisesti ottaen ja Pariisin sopimuksen tavoitteet. Senpä takia meistä kehityskontekstissa tunnustamme, että on mahdollisuuksia meille käydä kauppaa Euroopan kanssa – ja minun valtioni on yksi 37 valtiosta, jotka on kategorisoitu pieneksi kehittyväksi saarivaltioksi AKT-ryhmän sisällä. Joten ymmärrätte varmasti, että meillä on tiettyjä haavoittuvaisuuksia ja olosuhteita, jotka hankaloittavat toimintaa voimakkaasti, jossa meillä ei ole kumppaneita, joiden kanssa käydä kauppaa. Täytyy sanoa, että kyse ei ole vain kaupasta puheenjohtaja, vaan siitä, että käydään kauppaa kilpailukykyisesti, ottaen huomioon, että hyvin pienikokoisia. Meidän pitää kohdentaa toimintamme tietyille viettimarkkinoille tarkkaan, koska meillä ei ole tuota, me voi kilpailla hinnoissa kil, kansainvälisesti aina, joten meidän pitää tehdä kovasti töitä – rouva puheenjohtaja, jos ajatellaan vientiämme. Ilmastonmuutoskysymykset otettu esille. Sanon tämän selvästi. Valtioni ja muutkin Tyynemeren valtiot ja muuallakin ovat ilmastonmuutoksen eturintamalla. Emme halua olla mukana minkäänlaisessa toiminnassa – tai tehdä minkään maan tai maaryhmän kanssa, joka laittaa ilmastonmuutoksen hankalampaan tilanteeseen. Meille ilmastonmuutos on todellista, kyse ei ole vain puheista, vaikutus on todellinen, se vaikuttaa meihin. Emmekä halua olla mukana minkään tyyppisessä sopimuksessa, joka nopeuttaa tätä ja hankaloittaa tilannetta, rouva puheenjohtaja. Olemme yhteisö, joka konsultoi kovasti, tunnustamme sen panoksen, jota eri toimijat ovat osoittaneet. Korostaisin yhtä ryhmää, joka on keskeinen meille, kun edistetään ja pannaan täytäntöön toimia. Kyllinen tasolla meillä on naisten komitea. Kaikissa kylissä me on tällainen komitea. Se on komitea, joka vasta siitä, että pannaan täytäntöön hankkeet ja toimet. He johtavat myös osittain näitä toimia, joita tarkastellaan kaupan osalta. Esimerkiksi kokospähkinäyli on tästä konkreettinen esimerkki. Ja naiskomiteamme ovat aivan eturintamassa, mitä tulee siitä, osallistuvat maatalouden tasolla, mutta myös jalostusprosessointitasolla, rouva puheenjohtaja. Ja nämä ovat tärkeitä asioita, kun puhutaan paljon haavoittuvaisista ryhmistä. Ja mielestäni uskomme tähän vakaasti. Heillä on tärkeä tehtävä, niin kuin muillakin kansalaisjärjestöillä maassamme. Ja myös yksityinen sektori on tärkeä ne osallistuvat toimintaan. Hallitus arvostaa heidän panostaan, mutta olisi myös sanoa, että loppujen lopuksi hallitus on vastuussa ja he kantavat vastuun päätöksestä, jota on tehty, mutta se ei tarkoita sitä, että nämä eri järjestöt eivät olisi mukana prosessissa. Ja meillä on tällainen kansallinen kattoelin, joka valvoo kaikkien kansallisten toimintaa maassamme. Ja sekin antaa oman panoksensa prosessiin. Tiedän, että tässä on tietysti aikarajat, mutta käsittelisin toista aihetta, joka nyt tuli esille nimittäin nämä verokysymykset, Sanoisin vain, että juuri ennen kuin tulin tähän kokoukseen, minä sain kirjeen puheenjohtajalta, nimittäin käytännössääntöryhmän puheenjohtajalta. Siinä sanottiin, että no, minähän oli kirjoittanut hänelle jo viime vuoden marraskuussa. Siinä tehtävissä minun maani oli täysin sitoutunut tekemään yhteistyötä neuvoston kanssa. Se on valmis vaihtamaan tietoja ja myös odottiin olla muita toimia, joihin pitäisi ryhtyä. No, minä olin käynyt kaikissa EU-sulhätystöissä, jotka olivat tässä mukana. Kun nehän laittavat meidän nimenet tuolle listalle, me selitimme, että meillä on erittäin hyvää keskustelua ollut. Olemme sitoutuneet prosessiin, ja puheenjohtaja on kysynyt, josko voin antaa suostumuksen, että tuo kirja laitettaisiin ryhmän verkkosivuille. Ja meillä ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Meistä tämä ei ole mikään suuri kysymys. Me olemme, olemme valmiit noudattamaan sääntöjä ja tiettyjä menettelykysymyksiä tässä käydään läpi myös omassa maassani. Hyvä puheenjohtaja, olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin valiokunnan jäseniltä, jos näin toivotte. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nyt komission edustaja Rova Eri Askola. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvää iltapäivää. Minulle on kunnia puhua nyt ja kertoa vähän tarkemmin EUn ja Tyydenmeren valtioiden välistä talouskumppanussopimuksesta ja siitä, että sama haluaa kumppaniksi kanssamme nyt. Euroopan parlamentti ratifioi tämän hyvä tämän sopimuksen 2011. Kyse ei ole nyt siitä, onko talouskumppanuussopimus hyvä vai huono asia, vaan kyseessä on pienen ja haavoittuvan saaren pyyntö päästä mukaan olemassa olevaan kumppanuussopimukseen. EUn ja komission näkökulmasta talouskumppanuussopimus antaa pohjan jatkuvalle vuoropuhelulle – toimielinten kautta. Samoa on jo mukana tarkkailija jäsenenä nykyisten jäsenten Papua Uuden Ginean ja Fitsin rinnalla seuraavassa EPA-valiokunnassa täällä Brysselissä 24. päivä lokakuuta. Tämän kokouksen esityslistalla on mukana kestävä kehitys, ympäristö, työllisyysasiat, kalan varojen hallinta ja niin poispäin. Ja sitten on myös kohta, joka koskee sellaisia eh, verotusalueita, joiden kanssa on vaikea tehdä yhteistyötä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että EPA on tapa olla yhteydessä näihin maihin. Eli parempi, että sellainen sopimus on kuin että sitä ei ole. Jos Samoa suljetaan pois, tällainen pieni saarivaltio, kuten Samoa, niin sehän vaikeuttaisi sitä, että me voisimme vaikuttaa enemmän tällaisella alueella, joissa Australia, Uusi-Seelanti ja Kiina nykyään ovat vahvoilla. Tämän sopimuksen pohjalta me pystymme sitten ajamaan arvojamme ja vaikuttamaan sellaisiin demokraattisiin prosesseihin, joista me todella päätöksenteossa välitämme. Sanoisin, että tämä sopimus on todellista kumppanuutta. Kyseessä ei ole ainoastaan kauppa, vaan myös kestävä kehitys. Talouskumppanuussopimuksessa on lauseke, joka koskee täytäntöön panon keskeyttämistä. Tämä on 73.2, eli tarvittaviin toimiin ja laillisesti sitoviin toimiin voidaan ryhtyä kotonin sopimuksen pohjalta, jos rikotaan joitain keskeisiä seikkoja tästä sopimuksesta. Ja kotonun jälkeisessä puitteistossa EU ajaa samantyyppistä e, järjestelyä ja epässä myös tarkastuslauseke niin, että voidaan tehdä tarvittavia mukautuksia, kun kotonon sopimus umpeutuu. Tässä on selkeää ehdollisuutta kotonon sopimuksen pohjalta. Määritellään ne mekanismit, joiden pohjalta näitä sanktioita sitten käytettäisiin, mutta tietysti pitää aina tarkkaan harkita näitä asioita. Ja itse sopimuksessa on artikla, artikla 3, jossa sanotaan, että osapuolet huomioivat täysin muiden muassa näiden maiden sosiaaliset ja ympäristöedut päätöksentekotavoissa on huomioita ja omistajuus, osallistumis- ja vuoropuhelu periaatteina. Ja siksi suurlähettiläs Luteri, joka on kehitystaloustieteen tohtori, hän kertoi jo siitä, miksi hänen maansa on niin kiinnostunut mukaan tulosta sopimukseen ja komissio on vakuuttunut siitä, että Samoalle pitää tarjota mahdollisuuksia tämän kumppanin myötä. Jos kumppanuus evättäisiin, niin sitten vaikeutuisi saman talouden mukaanotto maailman kauppaan ja tämä vaikuttaisi myös kestävän kehityksen vuoropuhelun käymistä. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos, kiitos paljon rouva Askola. Florent, onko nyt kommentoitavaa vielä? Si, solo unos comentarios. Muutama lyhyt kommentti. Kiittäisin kaikista puheenvuoroista. Ja kiitos myös herra suurlähettiläs ja Euroopan komissio. Meidän pitää tietyt asiat tehdä selväksi. Tässä kukaan ei sano, että etteikö vuoropuhelua pitäisi käydä. Päinvastoin vuoropuhelu on hyvä asia, sitä tarvitaan, mutta vuoropuhelu ei tarkoita sitä, että pitää jättää pois sellaiset Eh, välineet, jotka ovat laillisesti sitovia ja täytäntöön pantavissa. Nämä asiat pitää yhdistää toisiinsa, jos katsotaan tätä epäjärjestelyä. Meillä ei ole tällaista laillisesti täytäntöönpano, eh, täytäntöönpantavaa järjestelmää, jos saadaan riitoratkaisun mekanismi. Eli tässä halutaan kyllä vuoropuhelua, mutta halutaan myös tällaisia sitovia osia ja paljon pidemmälle kehittyneinä. Emmekä myöskään sano, että emmekö tätä talouskumppanuussopimusta haluaisi kyllä saman ystävien kanssa halutaan tehdä parempaa yhteistyötä, mutta olemme sellaisen sopimuksen, josta todella on hyötyä, jos pyritään niin tavoitteisiin, jotka on asetettu. Ja jos katsotaan nykyisiä taloussopimuksia, niin kauppasopimuksia, niin ne eivät ole Pariisin sopimuksen mukaisia tai kestävän kehityksen agendan mukaisia. Emme siis hylkää tätä ajatusta, vaan sanoisin, että ainakin tämä osio, joka kostaa, koskee kestävää kehitystä, siitä pitää tehdä sitova. Tästä on puhuttu jo muiden kauppasopimusten yhteydessä ja nyt on kyllä korkea aika, että Euroopan komissio todellakin ryhtyy toimiin, niin että voidaan saada hyviä ennakkotapauksia seuraavia sopimuksia varten. Thank you, our rapport. Kiitos, Florent, esittelijämme. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 19. päivä lokakuuta kello 10 aamulla. Selvä. Okay, everybody. We, now we... No niin, nyt siirrymme eteenpäin. Keskustelemme rohingojen tilanteesta ja erityisesti naisten ja tyttöjen suojelemisesta torstai lokakuuta on kansainvälinen tyttöjen päivä – tarkoituksena on tuona päivänä korostaa haasteita ja tarpeita, joita tytöt kohtaavat. Ja tarkoituksena on edistää tyttöjen voiminuttamista ja varmistaa, että heidän ihmisoikeutensa toteutuvat. Yli vuosi sitten väkivalta rohingoja kohtaan lisääntyi voimakkaasti ja dramaattisella tavalla. Kyseessä oli Myönmarin sotavoimien kampanja. Ja riippumaton kansainvälinen tiedonhaku Marissa, tai siis tämän, tämän on todettu, että kyse oli vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. Kansainväliset tutkijat tämän huomasivat siis. Ja oli huomattu myös, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta oli rikottu vakavasti. Todettiin, että kyse oli erittäin vakavista kansainvälisen oikeuden rikkomuksista. Tuolloin todettiin, että rikostutkinta ja syytteeseen asettaminen ovat tarpeen. Ja tutkinnan pitäisi keskittyä Tatmadaviin eli Myanmarin sotavoimien kenraaleihin. Ja kyseessä on siis kolme rikosluokkaa kansallisen oikeuden puitteissa. Kansanmurhat, ihmiskunta vastaan tehdyt rikokset ja sotarikokset. Erityisen kahdistuttavaa oli seksuaalisen väkivallan käyttö pelottelustrategiana – Tavoitteena oli siis myös terrorisoida ja rankaista siviiliväestöä. As a result of this campaign, Tämän kampanjan tuloksena lähes miljoona ihmistä pakeni rajan yli Bangladeshin puolelle. Ja tällä hetkellä siellä, on nyt, siellä he elävät nyt sitten yhdessä maailman suurimmista pakolaisleireistä. Tilanne näissä leireissä on äärimmäisen vaarallinen ja epävarma. Me olemme nähneet kuvia näistä leireistä ja siitä, miten siellä on tulvinut monsunisateiden takia. Ja elintarvikkeista, vedestä ja suojasta on nyt sitten ollut pulaa perustarvikkeista. No on näitä fyysisiä tarpeita, sen lisäksi tämä väkivalta, joka kohdistui siviiliväestöön, on vahvasti traumatisoinut näitä uhreita, jotka tarvitsevat sitten yksilöllistä psykologista tukea. Tänään nyt sitten puhumme rohingojen tilanteesta ja naisten ja tyttöjen sulemisesta – Puhumme myös heidän erityistarpeistaan. Ja näin ollen paikalla tänään vieraanamme on Markus Skinner. Hän työskentelee International Rescue Committee eli IRCssä. Ja hänen erityisalansa ovat juuri nämä kriisikysymykset ja herra Skinner pitää alustuksen, jota täydentävät sitten komission yksikkö ja ulko, ulkosuhdehallinto. Please uh, allow me to make a final... Tähän loppuun ennen kuin annan puheenvuoron herra Skinnerille, hän sanoi sen verran, että nyt kun olet Myömarissa näitä vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja Kambodžassa myös, niin komissio vakavasti harkitsee sitä, että se vetäisi takaisin tietyt kaupan etuudet Myanmarilta ja Kambodžalta. Tämän niin sanotun EBA eli kaikki paitsi aseet järjestelyn puitteissa. Se tunnetaan myös lyönteellä EBA. Sehän takaa tullivapaan pääsyn EUn markkinoille kaikille vientituotteille paitsi aseille ja ammuksille. Okay then. We will give the floor to Markus Skinner. Puheenvuoron saa siis Markus Skinner, olkaa hyvä. Very much. Um, thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitos siitä, että saan tänään käyttää puheenvuoron. Kiitos siitä, että tämä valikunta pitää tämän asian esillä EU-ssa poliittisesti. On hienoa, että tänään voidaan puhua tyttöjen ja naisten erityistä suojelutarpeista. Tämä on todellinen aukko, jos ajatellaan humanitaarista toimintaa Bangladesissa, niin kuin YK on missio havaitsi. Siellä on voitu nähdä, että rohingoihin kohdistuu mahdollinen kansanmurha ja heitä on syrjitty erityisesti naisia ja tyttöjä heihin on kohdistunut väkivaltaa. Ja on hyvä, että YK on ihmisoikeusneuvosto pyrkii tässä jonkun mekanismin samanaikaisiksi ja varmistaa sen, että vastuu toteutuu. On selvää, että oikeudenmukaisuus ja vastuukanto on tärkeällä siellä, mutta tämän lisäksi nämä mm, seikat on huomioitava muiden asioiden joukossa, kun halutaan, että rohingya voisivat Myanmarin palata. Ja koska tämä tällainen neuvontava komissio hitaasti etenee työssään, niin meistä on selvää, että rohingya pakolaisten elämän paraminen nyt riippuu siitä, miten pystytään toimimaan Bangladesissa. Eli minä tänään puhuin pikin, pikemminkin Bangladesin tilanteesta ennenkään myömmäristä. Minä olin kesäkuussa Bangladesissa ennen sateiden alkoa ja silloin kävi ilmi, että monsuunit voisivat todellakin vaikuttaa eh, leirin olosuhteisiin. Monsuuni ei ollut niin paha kuin pelättiin, mutta tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että rohingista on puhuttu viime aikoina nimenomaan luonnonkatastrofin uhrina, eikä huomioida, että tässä kyseessä on kriisi, koska pakolaisia ei suojella. Tämä pitää muistaa, jos ajatellaan naisten ja tyttöjen asemaa, 52 prosenttia on naisia ja lapsia kokonaisuudesta, ja jos ajatellaan myös sitä, että siellä on paljon eh, naisia ja myös yksin matkustavia tai liikkuvia tyttöjä ja jos ajatellaan sitten tätä, näitä pakenemisolosuhteita ja sitä, että ollaan valtiottomia eikä ole Bangladesissa pakolaisoikeuksia, niin siellä on todella eh, haavoittuvainen pakolaisryhmä. Ja valitettavasti Bangladesissa, kuten moni tietää, voidaan havaita, että kun Bangladesissa jonkun verran turvaa on leirillä, mutta kuitenkin naisten ja tyttöjen eh, asema on yhä Eh, ongelma. Siellä on paljon eh, sukupuoliväkivaltaa ja myös parisuhteiden sisällä ja mm, ei ole myöskään mahdollista tätä asiaa viedä tuomioistuimeen ja siellä on eh, liikaa ihmisiä tiheästi ja ihmiset eivät voi lukita oviaan, ei ole intimiteettiä pesetyissä muissa tiloissa ja siksi naiset ja tytöt ovat yhä vaikeammassa asemassa. Ja sitten rohinka väestössä on sellaisia normeja, että naiset eivät saa liikkua kodin ulkopuolella ja siksi heidän on vaikea päästä eri verkostoihin, jotka heitä voisivat suojata tältä väkivallalta. Ja sitten nyt kun vuosi on kulunut siitä, että on ryhdytty toimiin, niin on havaittavissa, että kun ei päästä opiskelemaan tai eh, töihin, niin tämä vaikeuttaa tyttöjen ja naisten asemaa lisää avioliiton sisällä ja myös tulee varhaisia avioliittoja ja ihmiskauppaa, kun eh, perheet alkavat käyttää tällaisia kielteisiä mekanismeja. Nyt on hätätila, johon on otettava kantaa ja on hyvä, että Bangladesh on ottanut vastaan Eh, pakolaisia, on myös kiitettävä eh, kansalaisyhteiskuntaa kansallisesti ja kansainvälisesti, kun on pystytty eh, kuitenkin ihmisiä auttamaan, ottaen huomioon kuinka valtava määrä ja kuinka nopeasti näitä ihmisiä on Bangladeshiin tullut. Me olemme kansallisena perustuskomiteana elokuusta alkaen toimineet Bangladesissa ja meidän tarkoituksemme on huomioida naisten ja tyttöjen erityishaasteet, niin pitäisi huomioida heidän haavoittuvaisuutensa. Me lähdemme liikkeelle siitä, että 40 maassa ympäri maailman on eh, toimittu tällä alalla, mutta meidän kokemuksemme ei välttämättä nyt liity juuri siihen Bangladeshin tilanteeseen. Tässä on erilaisia tekijöitä. Ensinnäkin pitää huomioida se, kuinka nopeasti piti eh, toimia ja siksi ja sitten toisaalta on myös eh, muistettava, minkä kumppanin kanssa voitu toimia. Ja sitten siellä Bangladesissa on hyvin monimutkaisia lupa- ja viisumijärjestelyjä eh, uusia toimijoita varten. Ja sen takia on sellainen tilanne, että tyttöjä ja naisia auttavat sellaiset tahot, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ollenkaan eh, sukupuolen väkivallasta. Ja tämä sitten vaikuttaa kentällä siten, että nyt kun vuosi on kulunut avun antamisen aloittamista, niin puuttuu vielä hyvin paljon tyttöjen naisten palveluja, erityisesti eh, teinikäisille tytöille. Tässä voitaisiin tarjota esimerkiksi psykososiaalista tukea, mutta myös eh, kliinisiä toimia raiskauksen yhteydessä. Ja sitten on myös eh, sellaista haittaa, että että annetaan sellaista palveluita, antaa sellaisia palveluita, jotka eivät ole kansallisen huumeiden parhaiden käytänteen mukaista. Voidaan nähdä esimerkiksi, että naisten turvapaikoissa työskentelee miehiä ja me tiedämme, että näin on epätodennäköistä, että naiset näitä palveluita käyttävät. On myös huolestuttavaa nähdä miten näitä tietoja eh, jaetaan kohdistuen eh, väkivallan uhreihin. Jos yhteisöt saavat tästä tietää, niin naisten ja tyttöjen elämä vain vaarantuu lisää. Nämä ovat suuria haasteita, mutta eivät mahdottomia. Ja uskomme, että EUn rooli voi olla keskeinen, kun niihin puututaan sekä avunantajana että sellaisena elimenä, jolla on poliittisia suhteita Bangladesin mm, hallitukseen. Ja se on myös toimielin, joka on hyväksynyt EU-ssa e, toimintasuunnitelma, jolla pyritään väkivaltaa vähentämään ja edistetään pääsyä e, oikeuteen. Ja myös jos ajatellaan hätätilanteiden e, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin EU pystyy todellakin antamaan tukea operatiivisesti. Eli jos nämä puitteet pidetään mielessä, niin antaisin kolme käytännön suositusta lopuksi millä voitaisiin parantaa toimintaa ja EU voisi näitä ajaa. Ensinnäkin yksi asia, joka on tullut esille siitä, minkälaista siellä leirillä on. Siellä ei ole eh, kunnon standardeja, esimerkiksi ei huomioida sukupuoliseikkoja. Tämä asettaa tytöt ja naiset riskiin. Siihen on melko helppo puuttua. Ja sitten toiseksi pyytäisimme, että toimittaisiin yhdessä hallituksen ja kansallisten toimijoiden kanssa ja tuottaisiin kentän toimijoita, voitaisiin kouluttaa, eh, toimia eh, tuotorina ja antaa erilaista myönteistä panosta, niin että voidaan toimia paremmin. Ja lopuksi vielä jotain ajatuksia liittyen pitkän aikavälin Kriisiratkaisu toimiin. Jos tähän puututtaisiin, voitaisiin ehkä paneutua joihinkin rakenteellisiin ongelmiin, jotka ovat tyttöjen ja naisten ongelmien taustalla. Tiedämme, että tämä kriisi pitkittyy, se on ennenkin pitkittynyt ennen kuin 2017 elokuussa rohinkat sieltä lähtivät. Ja kriisi on myös valtavan rankkaa vastaan väestölle 87 prosenttia vastaan ottavasta väestöstä oli sitä mieltä, että rohinkia lapsia ei pitäisi paikallisiin kouluihin päästä. Tämä tarkoittaa, että suuria haasteita on huomioitava se, että eh, pakolaisten on voitava eh, toimia itse ja sitten on huomioitava naiset ja tytöt ja muistettava myös se, miten tämä kriisi vaikuttaa Bangladeshiin, jos ajatellaan muita tapauksia, kuten Jordania ja Libanonia, niin ne ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten Kansainvälinen apu ei rajoittunut ainoastaan avun antamiseen ja humanitaariseen apuun, vaan että asioita katseltiin laajemmin. Tässä on puhuttu kauppa Eh, seikoista Jordanissa Libanonissa. Ne olivat mukana kansainvälisen rahoituksen eh, paketissa ja näin pystyttiin puhumaan esimerkiksi järkäluontoisista asioista, jotka liittyvät koulutukseen pääsyyn ja elinkeinon mahdollisuuksiin ja lopulta saatiin mahdollisuuksia edistyä myönteiseen suuntaan näissä maissa. Nyt sitten on tuettu pakolaisten omaa apua itse toimintaan. Eli jos meillä on tällaista toimintaa, jossa on myös diplomaattinen toiminta mukana Bangladesissa, niin mielestämme tällä tavoin voitaisiin parantaa sitä, miten vastataan pakolaisten tarpeisiin yleensä ja erityisesti naisten ja tyttöjen tarpeisiin. Kiitos. Tilanne on hyvin hankala. Ja kuulimme nyt sitä, mitä meidän pitäisi vähintään tehdä, jotta voitaisiin kattaa tämä aihe paremmin, mutta nyt annan puheenvuoron Andrew Kaminaaralle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. En nyt aloita toistamalla monia sellaisia asioita, jotka Skinner jo mainitsi ja joista olemme yhtä mieltä. Puhun kuitenkin tilanteesta Bangladeshissa ja Myanmarissa. Aloitan Bangladeshista. On totisinta totta se, että leiri on maailman suurin ja monsunin aikana e, ei voi edes kuvitella, miten haavoittuvaisia nämä ihmiset olivat. Koko Bangladesin hallituksen tai valtion antama alue leiriä varten e, sijaitsee mä- mäkisellä alueella. Siellä oli paljon puita, nyt puut on leikattu, kaadet, rakennettu, mutta ei sinne voinut mitään rakentaakaan, koska siellä sai kahlata polvia myöten mudassa. Olosuhteet olivat aivan pöyristyttävät, eli siellä on hyvin haavoittuvassa ihmisiä, jotka on pantu entistä haavoittuva- haavoittuvampaan tilanteeseen ihan alueen fyysisen sijainnin vuoksi. Ja kun katsotaan naisten ja tyttöjen tilannetta, kuten tiedätte, niin yli 50 prosenttia asukkaista leirillä on naisia, ja he ovat vielä huonommassa jamassa. Itse kävin useassakin tällaisessa tasa-arvoystävällisessä tila, tila, tilassa ja kuulin sielläkin järkyttäviä tarinoita. Naiset kertoivat, että he näkivät kuinka vauvoja heitettiin jokeen tai heitä tapettiin, sukulaisia tapettiin. He eivät itse edes halunneet kertoa, miten heidät oli raiskattu. Se ilme, joka heillä oli kasvoillaan, koska olivat kokeneet tällaista järkyttävää väkivaltaa, oli kauhea. Nyt näillä leireillä on tällaisia turvallisia paikkoja, mutta joillain leireillä ei ole. Ja tätä Tämä, tähän täytyy saada parannus. Ja johtuen siitä, kuinka leirejä hoidetaan ja johdetaan, niin sukupuoliperusteinen väkivalta lisääntyy. Asia, asiat ovat niin, että osa leireistä on jaettu omiin alueisiinsa. Siellä on vastuuihmisiä, jotka ovat hallituksen edustajia ja he kontrolloivat näitä rakenteita, koteja, sanotaan niitä nyt kodeiksi, mutta eivät ne koteja ole rakenteita, jos ihmiset elävät. Iltaisin ei ole kansalaisjärjestöjä, ei ketään näillä leireillä. Ja näillä valtion edustajilla on täysi valta kaikkeen. Nainen, joka tulee raiskatuksi, ei voi mennä kenenkään miehen pakelle ja sanoa, että hänet on raiskattu. Toiseksi kuulimme tarinoita, eh, kertomuksia siitä, että jotkut näistä ihmisistä, joiden eh, pitäisi oikeastaan su- suojella naisia, ovat mukana näissä kauheuksissa, raakalaismaisissa teoissa. Ja tosiaankin leirien eh, olosuhteita tulisi parantaa, kun itsekin kävin paikan päälle niin keskustelun YK edustajien kanssa, koska se, tämä tilanne ja tapa, jolla niitä hoidetaan, hallinnoidaan ja johdetaan, sen täytyy muuttua. Tästä voi olla vain yhtä mieltä, mutta IOMen ja UNHCRn välinen koordinaatio on kyllä parantunut vuoden alusta alkaen, mutta parantamiselle on edelleenkin sijaa. On myös totta, ja kuulin, että väkivaltaa lisääntyy myös kumppaneiden kesken, siis aviopuolisoiden kesken. Tätä ei tietenkään voida perustella mitenkään. Mutta on siis tilanteita, joissa ihmiset elävät niin, että heidän liikkumistaan rajoitetaan. Monissa tilanteissa ihmiset ovat hyvin ahtaissa tiloissa, eivät pääse ulos, eivät voi tehdä mitään. Ja tämä liittyy juuri mm, väliseen väkivaltaan, mutta ei ainoastaan siihen. Hyviäkin esimerkkejä on, niitä ei pidä unohtaa. Osa roinka-ihmisistä elää kylissä, vastaanottoyhteisöissä. Kävin yhdessä näistä paikoista, jossa annettiin apua ja ainoastaan roinka ihmisille, vaan ylipäänsä koko yhteisölle. Joten siellä oli rohinka yhteisöjä ja vastaanottavia yhteisöjä, jotka elivät rintarinnan. Ja heillä oli tällaisia e, yhteisiä edustajia, tavallaan johtajia. Ja silmäni pisti se, että sekä nämä vastaanottoyhteisöt ja rohingat pyysivät meitä antamaan nuorille tytöille jonkinlaista oppia 12-13-vuotiaille monista syistä. Ensinnäkin, jotta he voisivat ansaita vähän rahaa, koska noin 12-13-vuotiaana nämä tytöt eivät saa mennä kotinsa ulkopuolelle, mutta halusivat myös, että nämä tytöt saisivat vähän rahaa, jotta pääsisivät naimisiin, kun täyttävät 18. Koulutuksen saatavuus, opetuksen saatavuus oli sellainen asia, jota nämä, sekä nämä vastaanottavat yhteisöt että rohinkopakolaiset pyysivät. Koulutus, opetus ja jälleen kerran olen yhtä mieltä koulutusopetus on yksi tärkeimmistä asioista. Se vähäinen, vähäinen panos, jota, jonka, voisimme, jonka voimme, saatamme antaa koulutuksen saralla, koska aika vähän sitä voidaan antaa, mutta se vähän, mitä saa, saatamme antaa, ei tietenkään tapahtunut rohinkan kielellä, jota lapset osaisivat, ei banglan kielellä, joka on heidän asuinpaikkansa kieli, vaan burman kielellä – ja sitä nämä lapset eivät ole koskaan kuulleet. Eli heillä on yksi kotikieli, yksi kieli, jolla puhutaan vanhempien kanssa. Eivät opi sen maan kieltä, jossa ovat. Ja sitten ää, äh, joutuvat käymään koulua vielä kolmannella kielellä, joka ei välttämättä ole kauhean ää, äh, hyödyllinen. Et, no, jos lähdetään siitä, että kriisi pitkittyy, niin ei tämä kolmannen kielen oppiminen mitenkään hyödyllistä ole. No, <clears throat> oli miten oli. Hallitus, Bangladesin hallitus, no sitä voidaan vain kiittää siitä, että ovat ottaneet vastaan niin monia pakolaisia. Kyllä heitä täytyy kiittää siitä, että antoivat näiden pakolaisten tulla Bangladeshiin, mutta ongelmia on ja tämä koulutusongelma todellakin, tämä koulutuksen ja opetuksen kieli, ongelma. Sen täytyy kyllä muuttua. Ja mitä tulee siihen humanitaariseen vetoomukseen, joka on esitetty, jotta vastattaisiin Rohingya-ihmisten tarpeisiin Bangladesissa. 90-50 miljardia oli koko tämän pyynnön mitta. Sitä kolmannes vain, vain on annettu, eli aika paljon vielä tarvitaan. Eli tämä on yksi niistä ongelmista, joka estää meitä vastaamasta humanitaarisena yhteisönä äh, näihin ongelmiin, erityisesti naisten ja tyttöjen tarpeisiin, koska on tällainen mieletön rahoituksellinen porsanreikä. Komissio tai aukko, kuilu Komissio on viimeksi kuluneiden 12 vuoden aikana yrittänyt löytää noin 65 miljoonaa euroa. Myömarin puolella sitäkään ei pidä unohdettamaan. No, siellä on noin 600 000 rohinkaa. Me emme kovin helposti päässeet näiden ihmisten pakeille. Ja jo vuonna 2017 elokuussa, tämä oli vaikeaa, nyt vielä vaikeampaa, ne noin 6000 rohenkaa, jotka ovat ikään kuin ei kenenkään maalla, kutsumme sitä tällaiseksi nolla linjaksi kahden tai rajaksi kahden maan välissä, niin eh, epäselvää mitä näille ihmisille tapahtuu. Rohingan, rohingojen til, tilanne Myanmarin puolella on sellainen, että suurin osa heistä elää avoimilla leireillä. Ne on tällaisia avoimia keskitysleirejä, näin sanotaan vaikka näin. Vapaata liikkuvuutta ei toki ole. Leireissä on monia ihmisiä, joille apua kyllä tarjotaan. Tai siis ei, ei anneta, koska Myanmarin hallitus ei ole sallinut näiden henkilöiden rekisteröitymistä. Silloin kun suuria leirejä muodostettiin, niin, niin asukkaat rekisteröitiin, mutta sen jälkeen ihmisiä on tullut jatkuvalla syötöllä. Ja tästäpä syystä se apu, jota ylipäänsä tarjotaan, niin ei saavuta näitä rekisteröimättömiä ihmisiä, koska heitä ei tavallaan oteta lukuun. Sitten on tietysti sukupuolen perustuvaa väkivaltaa naisia ja tyttöjä kohtaan tapahtuvaa väkivaltaa. Siellä on sellaisia ö, puutaloja, jotka rakennettiin 4-5 vuotta sitten. Logiikka oli se, että siellä asuttaisiin noin puoli vuotta tai vuosi. Monet ovat ö, aikamoisia kyhäelmiä, hökkeleitä ja kulttuuristen uskomusten vuoksi nuoret tytöt eivät voi poistua näistä hökkeleistä, eivät voi mennä ulos. Joten molemmilla puolilla olevat naiset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia. Ja komissiossa olemme kovasti keskittyneet niihin hankkeisiin, joita me toteutamme kumppaneiden kanssa. Hankkeisiin, joissa keskitytään nimenomaan tyttöihin tyttöjen ja naisten suojelemiseen, mutta tämä ei selvästikään riitä. Monia muitakin asioita täytyy tehdä molemmilla puolilla, jotta tyttöjen ja naisten elämä helpottuisi, paranisi. Myanmarin puolella meillä me olemme nähneet pientä parannusta, mutta tilanne on edelleenkin paljon paljon pahempi kuin vuosi sitten, ja kun puhutaan Myanmarista, niin ei pidä unohtaa, että siellä on toinenkin kriisi Kachinchan osavaltiossa tämän vuoden elokuussa. Ää, sadat ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Kyse on siis sisäisesti siirtymään poistun joutuneista henkilöistä – ja sitten vielä tästä väestöstä ylipäänsä pari kommenttia. Tulee muistaa se, että tämä vastaanottava väestö on sekin kovin köyhää, mutta silti antaa apua. Kiitos. Mrs. Kaminara. Äh, Kiitos Rova Kaminara. Kun puhuitte näistä tilanteista paikan päällä, annan puheenvuoron Isabella de Ladrelle. Jos. Thank you. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, koska haluan vain täydentää hieman sitä, mitä sanottiin tuossa aikaisemmin. Keskittyn tuohon poliittiseen puoleen. Toistaisin vain, että EU ja korkea edustaja komissiosta ovat edelleen täysin mukana poliittisesti, mutta on myös tämä humanitaarinen apu tässä. Pyritään puuttumaan tähän kriisiin, Rohingya-kriisiin Bangladesissa, mutta myös Myanmarissa. Tästä on keskusteltu äskettäisissä kokouksissa heinäkuussa. Oli poliittista konsultointia EUn ja Bangladesin välillä ja aiheesta on keskusteltu toki myös tuossa äskettäin YK yleiskokouksessa siellä korkea edustaja ja Bangladesin pääministeri tapasivat siellä. rohinga kriisiä on käsitelty myös siellä. Muutaman päivän kuluttua on tuo asianhoitokokous Brysselissä. Siellä taas voimme ottaa aiheen esille, joten selvä sitoutumista on poliittisesti, kuten sanoin. Ja Kuten sanottua, niin nyt on eu opetuslausuma joka on hyväksytty ihmisoikeusneuvostossa, joka liittyy vastuullisuuteen, joten tästä on äänestetty 27. päivä syyskuuta ja tällainen mekanismi perustetaan tuolta pohjalta. Sitten tiedämme, että kestää ennen kuin päästään siihen pisteeseen, jossa syytteisen pano alkaa ja pitää seurata sitten, miten tuo YK-polku kehittyy New Yorkissa ja katsoa, miten mekanismin rahoitus saadaan kerättyä. Varmasti tiedätte, että tuo tiedon hakkuraportti, jossa puhuttiin rikoksista ihmisyyttä vastaan, mutta myös kansanmurhasta osissa Myönmaria. Joten on selvää, että kansallinen yhteisö painostaa Myömaria, EU painostaa Myömaria. Se tulee olemaan tärkeässä osassa, kun pyritään löytämään ratkaisuja perimmäisiin syihin. Ja vain tämä voi ratkaista kotilanteen. Ne on luetteltu Annanin mietinnössä. Se varmistaa sen, että rohingat voivat turvallisesti palata takaisin. Tässä kohtaa nähdään, että on tarvetta keskittyä enemmän yhteyteen humanitaarisen ja kehitys aspektin välille, koska pakolaiset ovat tulleet jäädäkseen ainakin joksikin aikaa Bangladeshiin, vaikka hallitus ei olekaan valmistunut sitä virallisesti vielä. Nyt pitää olla realisteja. Paljon ei ole edistytty vielä Myanmarissa. Yksi myönteistä merkistä, jota on nähty, on, että ainakin on parempi pääsy YK erityislähettiläälle. Hän on voinut perustaa toimiston Naipitoossa. Hän toimii ja hän saa puhua kaikkien kanssa, mukaan lukien armeijan edustajien kanssa, mikä on nyt pieni avaus, kun useita vuosia tilanne on ollut jumissa, kukaan ei ole päässyt paikan päälle Myönmariin tietojakaan ei päästy keräämään. Sitten te tulee humanitaarisen kehitysalueelliseen yhteyteen haluamme jotenkin yhden hankkeen, joka on 50 miljoonaa arvoltaan, jota, joka on suunnitteilla, joka kohdentuu isäntä yhteisöön ja myös pakolaisiin mahdollisissa. Tässä keskitytään koulutukseen, mutta myös turvallisuuteen, elintarviketurvallisuuteen ja peseytymismahdollisuuksiin, joten aikaisemmat puhujat juuri mainitsivat tämmöisen osan, mitä tarvitaan. 50 miljoonaa ei riitä, 15 miljoonaa siis, mutta tuohon suuntaan meidän pitäisi mennä. Ja sitten on pienempiäkin hankkeita, radikalisoitumisen estämishankkeita nuorille, poille ja tytöille pakolaisleireillä. Ja loppuun mainitsisin vielä yhden hankkeen, joka on minusta mielenkiintoinen. No, siinä ei toimita pakolaisleireissä, vaan siinä on kyse kansalaisjärjestöistä ja ihmisoikeuksien puolustajista Malesissa. Tässä pyritään tarjoamaan genderpohjaisen väkivallan kapasiteetin kehittämistä, joten ehkäpä kapasiteetti, jota nyt toimijoille voisi olla hyödyksi myöhemmissä vaiheissa, kun toimitaan sitten myös leireillä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Annamme puheenvuoron nyt valiokunnan jäsenille. Edustaja Guerrero Salom, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä VT puheenjohtaja. Kiitän teitä ja kiitän kaikkia niitä, jotka meille ovat tietoa antaneet kansan pelastustaho, Euroopan komissio, ja ulkosuhdepalvelu koskien joissain tapauksissa siis saimme kuulla ihan suoraan silminnäkijöiltä tilanteesta tuolla paikan päällä ja he ovat ihan oman kokemuksensa pohjalta voineet sanoa, että siellä on kansanmurha toimia ja väkivalta, joka on kohdistunut erityisesti naisiin ja tyttöihin. Ja he ovat kuvailleet meille tilannetta, josta olemme ehkä tiedosvälineistä voineet kuulla ja sosiaalista mediasta, mutta nyt kyseessä ovat siis paikan päällä toimivat tahot, jotka ovat tästä kertoneet. Ensimmäinen seikka, joka pitää pitää mielessä, on, että rohinkojen osuus, joka lähti Bangladeshiin, on verrattavissa siihen ihmismäärään, joka tuli Euroopan rannikoille Syyrian sodan takia lähinnä. Haluaisin siis korostaa, että jos meillä oli kaikki ne ongelmat, mitä oli, kun pystyttiin, pyrittiin vastaamaan tuohon ihmisten – tänne tuloon, niin on aika helppoa kuvitella, mitä tämä Bangladesille tarkoittaa, ottaen huomioon, että vastaanottava väestö ei ole sellaista rikasta väestöä kuin Euroopassa olisi voinut olla, vaan kyseessä on Bangladesin väestö, joka on ihan yhtä köyhää kuin tietyllä Myanmarin alueilla. Eli siksi, kun nyt puhujat ovat korostaneet sitä, että on ymmärrettävä tai pyrittävä ymmärtämään Bangladeshin tilannetta. Ja kun sanotaan, että Bangladeshin auttaminen on strategisesti todella tärkeää, jotta voidaan toimia tässä humanitaarisessa kriisissä, niin kyllä tämä on täysin ymmärrettävää, jos muistetaan se, seikka, että tämä vastaanottava maa ja väestö on niin köyhää. Ja toiseksi sitten, täällä on puhuttu siitä, että meidän pitää todellakin auttaa, toimittaa elintarvikkeita, asuntoja, eli näin klassisen tyyliin auttaa rohingya väestöä, mutta on korostettu myös sitä, että tarvitaan poliittisia toimia, tarvitaan juridisia toimia ja yleisesti ottaen strategisia toimia. Ja täällä on tehty jotain ehdotuksia, jotka ovat todennäköisesti vasta muotoiluvaiheessa. Esimerkiksi se, että käytettäisiin Jordaniasta ja Libanonista saatua kokemusta – molemmilla tavoilla. Eli siis tämä painotettaisiin Kambotsaa ja Myanmaria kielteisessä mielessä, eli että niiltä otettaisiin pois suosituimmuus asemia, jos ne eivät toimi humanitaarisesti ja vastuullisesti. Ja Bangladeshin osalta sitten pitäisi ryhtyä myönteisiin toimiin, eli annettaisiin suosituimmuusasemaa kaupan tai talouden alalla ja huomioitaisiin se, että siellä todellakin pyritään tämän siirtymään joutuneen väestön auttaminen, jotka ovat siis myömmärrästä joutuneet pakenemaan. Ja sitten kolmas seikka. Se, että tuetaan sitä, että kun on tällaisia ihmisoikeusloukkauksia ja eh, lähdetään liikkeelle kansan murhan pyrkimisestä ja kun naisten ja tyttöjen seksuaalisia oikeuksia loukataan, niin ei kaikki tämä voi jäädä rankaisematta. Ja yhdistyneessä, eh, yhdistyneessä kansakunnissakin on annettu tukemaan sitä, että tällä lailla voitaisiin juridisiin toimiin ryhtyä. EUnkin pitäisi tätä korostaa. Tätä on ehkä jo ajettu, mutta sen pitäisi olla todella aktiivinen, jotta voidaan varmistaa, että eri kansainväliset oikeudelliset tahot voisivat saada käsittelyynsä Myönmarin toimet näitä pakolaisia kohtaan. Ja sitten, kuten valiokunnan jäsenet tietävät ja tekin varmasti tiedätte, koska aika usein käytte täällä meidän keskusteluissamme, niin tämä valiokuntahan on aina pitänyt erityisen tärkeinä koulutusseikkoja. Ja kun nyt kyse on tällaista väestöryhmästä, joka on melkein miljoona henkeä ja jotka jäävät tuonne paikalle varmasti aika moneksi vuodeksi, eikä ole mitään tietoa siitä, voivatko he joku päivä palata kotiinsa vai eivät. Heille pitäisi antaa koulutusmahdollisuuksia niin, että he voisivat tulla mukaan aktiivielämään Bangladesissa tai muissa alueen maissa. Tämä pitää olla yksi meidän strategista pyrkimyksistämme kaikki ne, jotka olemme käyneet eri pakolaisleireillä ja täällä valiokunnassa lähes kaikki jäsenet ovat sellaisilla käyneet, niin on aina voitu havaita, että perheiden mielestä oleellisinta on, että lapset voivat saada koulutusta, että he voivat pärjätä elämässä. Ja niin kuin täällä on mainittu, erityyppisiä Pisin sopimuksin on tehty mahdolliseksi se, että muut maat, kuten Jordania, missä vaikeutettiin pakolaislasten koulutusta, mutta siellä on kuitenkin muutettu toimintatapoja ja pitää ottaa oppia tästä rohinkojen tapauksessa. Kiitos. I have to say that... Kiitos. Olemme 10-15 minuuttia aikataulussa jäljestä, joten pyydän puhumaan lyhyesti. Edustaja Kienge, olkaa hyvä. Grazie. E, Kiitoksia kovasti. Minäkin kiitän kolmea esittelijäämme näistä tiedoista, joita saimme. Hyvä kuulla, että näitä välineitä, joita voimme käyttää, on edes hiukan vahvistettu. Puhun lyhyesti, koska ja monet sellaiset asiat, joita itse olisin sanonut, tulivat juuri sanotuiksi. Enrique sanoi, että kaikki tämä täytyy ottaa asiallisen keskustelun alle. Tällä hetkellä äh, uhreja on noin 24 äh, 000 pakolaisia vielä enemmän. Miten me voimme omaksua holistisen lähestymistavan tähän meidän auttamispolitiikkaamme, miten voimme antaa humanitaarista apua ja myös taloudellista apua. Tietysti Jordanian ja Libanonin esimerkki antaa meille mm, mahdollisuuden oppia siitä, miten kriisissä toimitaan ja erityisesti silloin, kun kyse on pitkän aikavälin kriisistä, jotain noin vain oikopäätä ratkaistakaan. Yksi kysymys, joka liittyy siis Bangladeshiin. Tämä liittyy näiden sadan tuhannen ihmisen siirtymisestä saarelle, jonka nimi on Bashandan. Miten, kertokaa minulle hiukan enemmän tästä. Thank you very much. And now... Kiitos. Nyt sitten Hieno nähdä, että puheenjohtajamme Linda McAven on paikalla. Olkaa hyvä. Did, did you ask, ask? Pystikö puheenvuoroa tai jotakin? Ette. Selvä. I, I did have just one. No, yksi kysymys ihan nopeasti. Tulin juuri paikalle. Sanoitte, että yöaikaan kansalaisjärjestöt, kansalaisjärjestöt eivät ole leireillä. Tapahtuuko tätä missään muualla? Onko tämä normaalia? Then we, then we, uh, hear the answer. Sitten kuulemme vastaukset herra Skinneriltä hyvin lyhyesti. Okay, very quickly. Uh... Hyvin nopeasti. Hyvin positiivista. Kuuletaan keskittyy humanitaarisen apuun ja poliittisiin toimiin. Samaa mieltä täysin. Politiikka ja pitkän aikavälin ratkaisu on nyt puuttumassa. Se olisi tärkeää kun pohditaan rohingojen pikemmin tarpeita. Tarvitaan poliittista keskustelua, kysymystä liittyvät pakolaisten tukeen. Ja no, ja sitten vastuullisuuteen pitää myös keskittyä, pitää avata tuota tilaa ja laajempaa keskustelua rahoituksesta, kuten mainitsin, myös sitten vipuvaikutuksena. Ja mitä tulee Bassan char kysymykseen humanitaarista aspektista, meillä oli merkittäviä huolia siitä, että siirrettäisiin pakolaisia tällaiselle Bengalinlahden osaseen, joka on altis tulville. Tässä ei ole arvioitu näitä olosuhteita tarpeeksi tuolla saarella. Tämä on melko mahdotonta kommentoida tuota, mutta tämä on tärkeää meistä, että olisi koordinoitua ja johdonmukaista vastausta kansainväliseltä yhteisöltä tähän ehdotukseen. Tällä hetkellä tuo pirstaloitunut vastaus YK, IOM ja muiden välillä – kansainvälinen vastaus on siis ollut pirstaloitunut kaiken kaikkiaan. Näin on hyvin hankala johdonmukaisesti vastusta ratkaisua, joka olisi tämän suuntainen. Thank you very much. And the others? Kiitos ja muut. Um, just to answer to some of the... Vastaan vain muutamiin kysymyksiin. Haluaisin äh, siterata erästä kohtaa tästä mietinnöstä. Se ehkä antaa käsityksen siitä, mitä tapahtuu. Täällä sanotaan, että varsinainen kansanmurha jatkuu. Se ei ole jokin asia, joka tapahtuu ja on nyt ohi ja nyt näemme sen tulokset. En nyt löydä äh, tasan tarkkaan tätä sanamuotoa tältä muistiinpanostani, mutta siinä sanotaan, että Rohingya vastainen hyökkäys on alkanut ja se jatkuu. Ja tämä on yksi niistä asioista, jotka täytyy pitää mielessä, kun me yritämme puuttua näiden tai ratkaista rohinka-ihmisten vitsausta. Mitä tulee koulutuskysymyksiin, niin keskipitkällä kuin pitkälläkin aikavälillä. Yksi esimerkki on IOMn niin yhdessä lanseeraamamme hanke, johon sekä pakolaiset että vastaanottajayhteisö osallistuvat. He istuttavat puita voidakseen taistella metsäkatoa vastaan, koska todellakin leirejä rakennettaessa puita kaadettiin ja tuolla vuoristoisilla alueilla heti sateiden tultua maaperä muuttuukin ihan luka mutavelliksi. Eli tämä on ö, keino varmistaa se, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ne ilmastonmuutosongelmat, joita on ilmennyt, niin niihin puututaan. Olen yhtä mieltä siitä, että on kiinnitettävä huomiota tähän vastaanottavaan yhteisöön jo yhdestäkin syystä. Jos heihin nimittäin ei kiinnitetä huomiota, kun he näkevät, että heidän vieressään pakolaiset saavat ruokaa tai muita asioita, joita he itse eivät saa, niin ihan vain ristiriidan estämisen näkökulmasta meidän täytyy myös heihin kiinnittää huomiota. Muussa tapauksessa saatamme aiheuttaa ongelmia. Me olemme nyt aloittaneet tilanteen, jossa vastaanottavalla yhteisöllä ö, saattaa ilmetä ikävämpiä tuntemuksia rohingoja vastaan. Ihan alussahan he ottivat vastaan rohingoja koteihinsa, vaikka heillä ei ollut kauheasti ruokaa, niin siis omien lastensa ruokkimiseen niin antoivat rohingoillekin ruokaa. Eli me emme saa nyt tätä tilannetta muuttaa. Mikään väkivallan teko ei saa äh, jäädä rankaisematta. These processes have been set in motion in order. Eli etenkään sukupuoleen perustuva väkivalta ei saa jäädä rankaisematta. Ja me voimme tietysti oppia konflikteista ja voimme oppia ihmisten massiivisista liikkumisista ja voimme näitä läksyjä käyttää hyväksemme uusissa kriiseissä. Ja sitten tähän äh, saareen liittyen Bangladeshin hallitus viime massiivisen muuton yhteydessä sanoi, että se yrittäisi saada olot hyviksi tälle saarelle. No tietysti koko ihmis- tai humanitaarinen yhteisö reagoi ja muistutti Bangladeshia siitä, että ihmisten vapaa liikkuvuus tulisi ö, muistaa, sitä tulee kunnioittaa – Osahan tästä saaresta on tällä hetkellä jopa veden alla tällä hetkellä, joten Bangladesh, Bangladeshin hallitus on tällä hetkellä jonkin verran rajoittanutkin saarelle muuttamista. Seuraava vaihe on se, että ihmiset saavat vierailla paikalla, muun muassa kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt, tarkistaakseni ovatko asiat siellä oikealla tolalla. Toivottavasti mitään massiivisia muuttoliikkeitä ei nyt tulla todistamaan, mutta kyllä näiden ihmisten lukumäärä, jotka saattavat jossain vaiheessa joutua muuttamaan, on 100 000. Jotkut laskevat muitakin lukuja. No entäpä sitten eh, leirien yövalvonta? No, joillain leireillä on jopa ulkona liikkumiskielto. Jos vaikkapa nainen tai nainen ö, joutuu synnyttämään yöllä, niin hän ei saa lähteä ulos eikä leiriltä pois ennen aamun koittoa. Kaikkihan tämä on täysin epänormaalia, abnormaalia, mutta ei tietenkään ennen kuulumatonta. Ja aina kun tilasta on pulaa, niin, ja ihmiset elävät ahtaasti, niin väkivaltaakin tapahtuu. Aika ohut on se raja. Veteen, peretty, per, veteen vedetty viiva suorastaan, että mitä tehdä, estääkö ihmisiä toimivasta vai olla koistamatta. Yes, thank you. Um... Kiitos. Mitä tulee tähän tilivelvollisuuteen, minä haluaisin siihen reagoida. Ja jos ajattelee sitä, mitä edustaja sanoi, että EUn roolin pitäisi olla aktiivinen, mutta näin se onkin ollut, kun tässä ihmisoikeusneuvostolle esitettiin päätöslauselma. Ja hyvä saavutus on myös se, että tämän päätös, tämä päätöslauselma esitettiin yhdessä Andreasen kanssa. Ja tässä tärkeää on se, että me toimimme tyhjössä, vaan koko kansainvälinen yhteisö ja sen harjoittavan painostus on hyvä väline Myönmarin suuntaan. Ja me tarvitsemme tämän tällaisen tilivelvollisuusmekanismin, joka nyt siis pannaan pystyyn. Ja tämän pohjalta voidaan kerätä tietoa niin, että voidaan konsolidoida kaikki tiedot ja kaikki se näyttö kaikesta siitä rikollista toiminnasta, mitä on Myanmarissa tapahtunut ja tämä pitäisi sitten johtaa syytteeseen panoon ja jatkossa rikosoikeuden käynteihin. ja itse asiassa kansainvälinen rikostuomioistuin on myös ryhtynyt toimiin, se on aloittanut Eh, alustavan tutkinnan liittyen rohinkojen pakkosiirtoja Myanmarista Bangladeshiin ja EU myös tukee kansainvälisen rikostuomioistuimen toimia hyvin selvästi. Okei, okay, thank you very much. Selvä, kiitos. Tämä kohta on käsitelty. Kiitos kaikille keskustelusta, kiitos. Ja nyt sitten Tästä lähtien puhetta johtaa puheenjohtajamme Linda. Tervetuloa tähän. Nice to see you here again. Hieno nähdä sinut täällä taas. Okay, colleagues, my apologies for not being here at the beginning. Kollegat pahoittelut, etten ollut alusta asti paikalla. No, kuten varmasti monet ovat kokeneet, niin junat myöhästelevät oma Eurostarini, niin oli kaksi tuntia myöhässä pahoittelut, mutta varapuheenjohtaja Mirja on tehnyt loistavaa työtä. Tällä välin nyt sitten kohta yhdeksän. Olemme aikataulusta jäljessä, joten pitää nyt sitten kirja. Puhumme Indonesian maanjäristyksestä. Viimeisimmät luvut, jotka on nyt 200 000, on vahvistettu kuolleiksi – tuhansia kaatteissa. Sen pitää puhetta anna puheenvuoron Andrulla Kaminaaralle. eko pääosastosta hän kertoo meille siitä, mitä komissio tietää, mitä voidaan tehdä, mitä voimme tehdä lisää, jotta saadaan oikeanlainen apu perille. Ole hyvä, Andrulla. Thank you, Linda. Kiitos, Linda. Kyllä. No niin, nämä luvut vaihtelevat koko ajan – viralliset luvut heilen olivat 1763 kuitenkin. Nyt puhutaan, sitä olisi 5000 ihmistä ja 62 000 ihmistä joutunut siirtymään. Ja nyt on nähty jo kuvia kylästä, jossa maasta tuli mutaa maaperästä ja tällainen nest jättimäinen prosessi. Ja se ikään kuin nielasi koko kylän, joten on hyvin hankalaa saada nuo tarkat luvut. Eli mitä EU tekee? No 1,5 miljoonaa euroa annettiin välttämättä käyttöön. Ja nyt pannaan täytäntöön. Olemme olleet yhteydessä hallitukseen, joka on ilmoittanut, että se voi käyttää Indonesian punaista ristiä suurimman osan työtä, joita voidaan tehdä pelastustoimissa. No, on, tässä on meidän rahoitus, sitten jäsenvaltiot ovat antaneet lähes 9 miljoonaa. No mitä komissio jäsenvaltiot tekevät, mitä EU tekee, on no, 20 prosenttia tuosta kokonaisavusta, joka on noin 50 miljoonaa yhteensä tietysti. Kaikki luvut ja kaikki tilastot muuttuvat hetki hetkeltä. Välittömästi lähetimme ihmisiä kentälle ja ensimmäiset kuvat tulivat ekostaffilta paikan päältä. Sitten aktivoitu tuo Kopernikus-mekanismi hätätilanteen varten, jotta saataisiin yksityiskohtaista karttatietoa. Sitten EUn pelastuspalvelumekanismi on myös aktivoitu. Ja se on Tanska, Ranska, Saksa, Espanja ja yhdistynyt kuningaskunta ovat vastanneet tuohon pelastuspalvelumekanismin aktivointiin ja tarjonneet erityyppistä tukea, vettä muun muassa, sähköä, telttoja ja muita suojaa paikan päälle. Loppukommentti vielä. Ekopääosasto on rahoittanut jonkin aikaa tuota katastrofien riskin vähentämisvälinettä Indonesiassa, mutta nuo hankkeet päättyivät 2013 kuitenkin. Paljon nyt on kuultu siitä, että ainakin he ovat paremmin valmistautuneita olleet kuin mitä olisi ollut muuten tässä tilanteessa. Siinä kaikki. Otan vastaan kysymyksiä mielelläni. Kiitos. Varmasti tuosta katastrofivalmiudesta tulisi paljon kysymyksiä. Ehkä kollegat haluavat kysyä siitä lisää, mutta anna puheenvuoro Enrique Guerrerolle ensinnäkin. Hän humanitaarista asioista vastaava henkilö. Haluaisin kiittää näistä tiedoista. Se, mikä tuli selväksi tässä on, että emme ole vielä täysin tietoisia siitä, minkälaiset mittasuhteet tällä katastrofilla on. Joka päivä saadaan lisää tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia, kuinka paljon uhria on ollut. Minä näin tänään tai eilisiltana kuvia siitä, miten vesi siirtää kokonaisen alueen tieltään. Siellä on todennäköisesti sekä kuolleita että ihmisiä, jotka ovat menettäneet kotinsa, että ihmisiä, jotka ovat hyvin dramaattisessa tilan, tilassa – ja tilanteessa sellaisilla alueilla, joita ei vielä tarkkaan tunneta, paitsi että Galileo ja muiden satelliittijärjestelmien avulla on joku yleinen mielikuva siitä, minkälainen vaikutus siellä on ollut. Eli nyt olisi tärkeää komissio, että seurattaisiin kriisin kehittymistä ja tehtäisiin kaikki mahdollinen, jotta voitaisiin sitä lievittää. Um, thank you very much no- Kiitos. Muita kysymyksiä joita minä voisin kysyä tästä katastrofivalmiudesta. Oltaisinko enemmän voitu tehtä, tehdä, kun valmistaudutaan tämän tyyppisiin toimiin? No, jos on tulemaan järjestys, niin no, mitä olisi voinut tehdä? On hindsight, uh, we could... No, näin jälkiviisana voidaan sanoa, että enemmänkin olisi voitu tehdä – Mutta jos ajatellaan tilannetta minuuteittain, niin ensin tuli, oli tämä varhaisvaroitusjärjestelmä, joka oli käytössä. Se meni punaiselle, se antoi tsunamivaroituksen, mutta eh, järjestelmän tekemät laskelmat eh, antoivat ymmärtää, että vaara ei olisi niin paha. Eli tuli varhaisvaroitus, mutta kolmen vartin kuluttua tilanne normalisoitui. Psykotieteellinen yhteisö tarkastelee tätä tapausta. Varhaislöydökset ovat sellaisia, että aika monia kriisejä tapahtui yhtä aikaa. Siinä oli samanaikaisia kriisejä. Ensinnäkin maanjäristys, jonka järjestelmä havaitsi. Sitten oli veden alaista toimintaa, aktiviteettia. Järjestelmä ei sitä pystynyt analysoimaan. Ja sitten oli tämä ää, likvidifikaatioprosessi, jonka vuoksi koko yhteisö joutui veden alle. Jos näette kuvia, niin voitte havaita, että ne ovat järkyttäviä. Toki enemmän olisi voitu tehdä. Me tuemme ja olemme tukeneet Indonesian hallitusta. Siellä on kansallinen punainen risti, joka tekee suurimman osan äh, avustustyöstä kentällä. Enemmänkin olisi voinut tehdä, mutta no näin vain on. Liian varhaista vielä sanoa, että mitä oikeastaan tapahtui, mutta vähän niin kuin Japanin maanjäristys, eli tulee useita tapahtumia yhtä aikaa, eivätkä ennusteet sitten vastakkain tosiasioita. Se, kello 17.02 oli tämä järjestys, 17.07 varhaisvaroitus ja 20 minuuttia myöhemmin oltiin sitä mieltä, että, että tsunamia ei tulisikaan. Eli punaiselta siirryttiin normaaliin tilanteeseen. Näin se tragedia tapahtui. Well, thank you very much for the update. Kiitos tiedoista ja varmasti pidätte meidät ajan tasalla. Ja olette oikeassa, tässä pitää nyt keskittyä tuohon hätäapuun ja sitten voidaan myöhemmin pohtia, mitä tästä voidaan oppia, kun meillä on täydet faktat. Kiitos paljon, että tulitte tänne puhumaan Rohingojen tilanteesta ja Indonesiasta. Kello oli hyvin paljon, mutta kiitos kuitenkin. No niin, kollegat, nyt eteenpäin kohta 10, turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen. Kyseessä on valikuntamme lausunto Live-valikunnan mietintöön. Tämä on uusi rahasto, joka luottaisin, joka korvaisi nykyisen AMIF-rahaston, joka on osa uutta MFF-pakettia vuodelle 2021-2027 komissio ehdottaa lisäystä rahastoon kaiken kaikkiaan 2,6 kertaisesti. Budjetti siis kasvaisi ja 10,4 miljardia se olisi ehdotuksen mukaan. Ja tässä annettaisiin tukea jäsenvaltiot ohjat hallinnoida rajoja ja maahanmuuttoa. No, sehän tässä on avainasemassa. Ja kehitysvaliokunnan intresseissä on, että tässä keskityttäisiin palautuksiin tässä uudessa rahastossa, mutta täällä on nyt esittelijä, tai valmistelemme Eli, Eli Schlein paikalla, joka voi varmasti kertoa enemmän tästä. Eli, ole hyvä. Thank you, Chair and dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja kollegat. Komission esittänyt ehdotuksensa siitä perustuu tämä turvapaikkamaahanmuuttorahasto, joka antaisi tukea sille, että hallinnoidaan maahanmuuttoa jäsenvaltioissa. Ja tämä kokonaisrahoitus olisi 10,4 miljardia euroa Tämä olisi merkittävä lisäys suhteessa aikaisempaan kautta 14-20, joka oli 6,6 miljardia euroa. Tämä lisäys on hyvä asia, jos sillä pyritään vahvistamaan ja tehostamaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmää muistaen tuo yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistusta Tämän myötä kolmannet maat voisivat olla mukana AMF-rahastossa, vahvistettaisiin EU-toimia ulkoisessa ulottuvuudessa tämän rahaston puitteissa. Tämän vuoksi on tärkeää kehitysvaliokunnalle laittaa selvät suojelausekkeet alkuperämaille ja varmistaa, että toimet, joilla tuetaan komission maita tämän rahaston puitteissa on selvästi sanottu. Artikla 5 komission ei spesifioi yhteistyön osa-alueita tämän rahaston puitteissa. Näin on hankalaa arvioida, mikä vaikutus voisi olla kolmansiin maihin. On tärkeää, että yhteistyö kolmansiin maiden kanssa AMF-rahaston puitteissa on rajattu sisäisiin asioihin ja erityisesti lailliseen maahanmuuton palautuksiin ja takaisinottoon. Meidän pitää välttää se, että me vakautetaan kolmannet maat tällaisella kapealla lähestymistavalla, joka perustuu eu intresseihin ja prioriteetteihin maahanmuuttohallinnointikysymyksissä. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa sen pitäisi perustua keskinäisiin etuihin ja kattavaan lähestymistapaan, eikä EU-intresseihin ja ehtoihin rajahallinnoinnissa. Ehdotus sellaisenaan itse asiassa laittaa liikaa korostusta eu prioriteetteihin ja intresseihin – että pitää lisätä palautuksia ja takaisinottoja. Tämä on selvä, jos otetaan huomioon, että edetyt kriteerit varojen alkoinnille kansallisiin hankkeisiin, jotka tarjoavat, vaativat, että 40 prosenttia tästä rahoituksesta menisi tai riippuisi indikaattoreista, jotka liittyvät laittoman maahanmuuton torjuntaan muun muassa. Tämä tekisi puolestaan hallaa turvapaikkatoimille ja lailliselle maahanmuutolle – ja tämä loisi kannustamia jäsenvaltioille tarjotavan täytäntöön palautuspäätökset ottamatta huomioon riskit, jotka liittyvät palautettaville ja mahdolliset vaikutukset alkuperämaille. Tämän takia ehdotetaan, että tasapainotetaan tätä rahoitusta. Pääasiassa pitäisi keskittyä turvapaikkakysymyksiin ja pohtia laillisia maahanmuuton reittejä kotouttamista. Olette ehkä nähneet luonnostekstistä, että me ehdotamme sitä, että tasapainotetaan tätä sanotaanko 40 prosentilla turvapaikalla 40 prosenttia lailliselle maahanmuutolle ja kotottamiselle 20 prosenttia laittoman maahanmuuton torjunta ja palauttamiseen erityisesti. Lisäksi on tärkeä kehitysnäkökulmasta varmistaa, että palautukset ovat kestäviä ja tehokkaita, mutta myös ennen kaikkea kestäviä sekä palautettaville että alkuperämaille. Palautuspäätökset ei voi tehdä ilman kattavaa tilannearviota alkuperämaassa ja pitää pohtia toisaalta, mikä on paikallista sanabsorptio vastaantokyky. Pitää tarkistaa palautusten vaikutukset maiden vakauteen. Palautukset saattavat johtaa vaikuttaa konflikteihin ja haavoittuvaisuuteen. Samasta syystä rahaston arvioinnin pitäisi kattaa myös valtuusten vaikutukset kolmansiin maihin ja ne pitäisi julkaista, jotta voidaan varmistaa täysi parlamentin seuranta. Odotan innolla yhteistyötä varjostelijoiden kanssa ja muiden kollegoiden kanssa. Kiitos. Thank you very much, Eli. That's... Kiitos Eli. Tämä tuli selväksi puheenvuoropyyntöjä on vasta Mirja ja no sieltä AOK, niin no mennäpä ryhmät läpi. EPP-ryhmästä ensin sieltä. To be the first. Kiitos siitä, että saan olla ensimmäinen. Tämä on suuri kunnia. Ensinnäkin vasta tänään iltapäivällä pystymme asian paneutumaan. Siksi pyydän anteeksi, jos jotain virheitä on tullut, mutta elin luonnos oli oikein mielenkiintoinen. Jos minä esitän kritiikkiä, niin tämä ei liity tehni henkilönä, vaan sisältöön. Ja nyt sitten vaihdan äidin kielelleni. Tämä alkuperäinen komission ehdotuksen verrattuna on huonompi. Tässä on filosofinen kysymys, mihin me oikein keskitymme. Kes- kesäkuun Euroopan neuvostossa päätettiin, että pakolaisten osalta on korostettava paikan päällä auttamista. Tämä on neuvoston päätös ja komissiossakin tämä näkyy aika vähän, mutta tässä yhdeksän ja kolme tarkistuksissa tämä asia tulee esille. Yhdeksännen osalta ymmärrän, että näitä prosenttimääriä voidaan muuttaa ja ymmärrän, minkä takia tämä on mahdollista, mutta tärkeää tässä on se, että laittoman maahan muuton lopettamiseen pitää pyrkiä. Tämä on tärkeä. Ja sitten kotiin lähettäminen, no tämä on brutaali asia, joka ei kuulu Euroopan kulttuuriin. Näin ajattelemme. Emme edes pysty kuvittelemaan tätä koko asiaa. Ja siksi minusta tämä kolmas kohta on erityisen problemaattinen, että ei vaan siksi, että tämä todellakin vaikeuttaa asioista tähän, tämä todellakin tehtäisiin näin, niin sitten palauttaminen tulisi ihan mahdottomaksi, eikä tämä nyt ole kenenkään intressin mukaista. Ja sitten ihan henkilökohtainen kommentti. Afri, Afrikassa ja Lähi-idässä olen käynyt ja aika läheltä seurannut ja meidän pitää ymmärtää sikäläisiä ihmisiä ja heidän motivaatioitaan, jos ajatellaan heidän e, tuloa, niin emme me ole siitä vastuussa. Minusta tuntuu, että tässä taas kerran me ihan vastuuttomasti ikään kuin tuudutamme heidät siihen, että he tulisivat paikalle ja meille ja teemme käytännössä mahdottomaksi palauttamisen. Ja sitten viimeinen ajatus kansainvälinen, kansainvälisen yhteisön vastuulla on se, että ne ihmiset, jotka haluavat lähteä, lähteä tai joutuvat lähtemään, niin kaikkien intressien mukaista on se, että ihmiset voisivat eh, kotimaassaan tai siellä mahdollisimman lähellä olla rauhallisesti. Tätä pitää korostaa, muuten mennään vain väärälle tielle. Kiitos. Thank you. Eleni Teo. Kiitos Eleni Karjus ECR-ryhmästä. Για να είμαι ειλικρινής, Kiitoksia. Minulla olisi muutamia huomioita tähän tekstiin. Ja mielestäni tähän on syytä tehdä useitakin tarkistuksia. Meille on tärkeää se, että turvapaikan hakijoiden palauttaminen ää, hyväksyttäviin maihin tapahtuu asianmukaisella tavalla, ei niin, että he eh, joutuvat vaaraan matkalla tai joutuvat takaisin tilanteeseen, joka alun perin johti heidän pakolaiseksi lähtemiseensä. On aika eh, hankala ongelma palauttaa ihmisiä siihen maahan – jo, josta alun perin lähtivät. Ensin täytyy tarkastella kaikkia takaisinottamissopimuksia. Kiitos. Thank you very much, uh, Mira. Kiitos sitten Mirja Vehkaperä, ALDE. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia äh, raportoijalle. Pidän myönteisenä turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston tavoitteita tukea kokonaisvaltaisesti Euroopan unionin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja sen ulkoisen ulottuvuuden täytäntöönpanoa. Ja pidän perusteltuna, että rahaston toiminta kattaa yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan ulkoisen ulottuvuuden e, ja kolmansissa maissa voidaan rahaston tuella toteuttaa jotain toimia. Näiden toimien täytäntöönpanossa pitäisi kuitenkin edellyttää kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisten velvoitteiden toteuttamista ja toteutumista, kun varoja käytetään. Lisäksi EUn ulkopuolella toteutettavat toimet tulisi myös rajata selkeästi ja siten, että ne vastaavat rahaston yleisiä tavoitteita ja ovat erityisesti juuri sisäisiä toimia, eikä muodosta päällekkäisyyttä Euroopan unionin ulkosuhderahoituksella mahdollistavien toimien kanssa. Ja eli onkin, onkin huomioinut tämän ä, äh, puutoksen äh, ä, ä, äh, komission ehdotuksessa tarkistuksessaan numero kuusi. Tämä on hyvä asia. Palautuksiin liittyen komissio korostaa tuettua vapaaehtoista paluuta. Pidän vapaaehtoisen paluun tukemista erittäin tärkeänä – mutta mielestäni rahastossa pitäisi olla myös riittävää joustavuutta erilaisten paluuta edistävien keinojen kehittämisessä ja tukemisessa. Kielteisen päätöksen saaneiden palauttaminen on tärkeää, osa kestävää maahanmuuttopolitiikkaa, ja siksi tukea olisi voitava osoittaa palauttamistoimintaan, myös ei-vapaaehtoisiin palautuksiin ja niiden täytäntöönpanosta aiheutuviin kustannuksiin. Lopuksi toisaalta on hieman ongelmallista, että rahastossa on niin vahva painotus näihin palautuksiin, mutta esimerkiksi vähimmäistavoitteita resurssien kohdentamisesta ja käytännöstä kansallisissa ohjelmissa turvapaikka-asioihin, alkuvaiheen kotoutukseen ja lailliseen muuttoliikkeeseen ei ole määritelty. Ja erityisesti haluan painottaa tätä alkuvaiheen kotoutusta. Olenkin valmis tukemaan esitystä siitä, että jossa 40, 40 prosentin osuus laittoman maahanmuuttoon ja palautuksiin on komission esittämää osuutta pienempi. Ja siten määrärahat turvapaikka-asioihin ja laillisen maahanmuuton prosesseihin hieman korkeampi. Kiitos. Thank you very much. Uh, Cecil Kiitos sitten Kienge. Grazie. Kiitoksia. Haluan kiittää minäkin esittelijä tästä ehdotuksesta. Raho, rahasto on erittäin tärkeä asia, erittäin tärkeä myös, jotta voidaan alkaa suhtautua maahanmuuttoilmiön ei ainoastaan tällaisena hätä kiireellisenä asiana, vaan niin, että kyse on pitkän tähtäyksen toiminnasta, koska maahanmuutto ei ole mikään yhtäkkinen ongelma. Ja mitä tulee turvapaikka-oikeuteen, mielestäni meidän täytyy tarkatella, tarkastella erittäin tarkkaan tätä ää, palauttamis- non-refoulement-periaatetta ja mitä palauttamisiin tulee, niin minä kyllä haluan pitää kiinni jokaisen ihmisen ihmisoikeudesta. Sekin ihminen, joka haluaa lähteä vapaaehtoisesti, niin hänenkin ihmisoikeuttaan täytyy ja arvoaan, ihmisarvoaan täytyy kunnioittaa. Ja tärkeää on myös se, että kiinnitetään huomiota laillisen maahanmuuttoon, meidän täytyy olla tilanteen tasalla niin, että paikallisestikin meillä on sellaisia toimintalinjoja, joiden osalta voimme ottaa, ottaa vastaan ihmisiä ja kunnioittaa tulijoiden ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Ja ne hallitukset, jotka eivät halua toteuttaa integraatio- ja kotouttamispolitiikkaa, niin äh, heidän pitäisi kyllä saada tuta se, että heistä, mitä heistä ajatellaan. Kiitos. Um, thank you. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Me peiltä puheenvuorossa on nyt komissio Gregor Gashevski, niinkö? Äänsinkö oikein? DG Home pääosastosta, olkaa hyvä. niin voitko laittaa mikin pois päältä? Se on päällä. Thank you. Kiitos. Please, DG Home. Olkaa hyvä, komissio. Match. Uh... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää näistä edustajien ilmaisemista kannoista ja siitä, että te olette niin kiinnostuneita näistä kesäkuisista ehdotuksistamme. Toden totta, tarvitaan synergiaa ja täydentävyyttä, yhteenkuuluvuutta tämän välineen välille, ja joka on kohdistettu jäsenvaltioihin ja niiden rahoitusvälineiden välille, joiden tarkoitus on keskittyä kehitystavoitteisiin. Meillä on tässä ulkoiset ulottuvuudet mukana liittyen eh, suojeluun, pakolaisiin ja lailliseen maahanmuuttoon ja palaamiseen, palauttamiseen. Kaikki nämä aspektit ovat täällä mukana. Ne löytyvät näistä tavoitteista, jotka on täällä liitteessä kaksi selkeästi määritelty. Ja siellä selvästi sanomme, että on tärkeää tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ja alusta alkaen me olemme tiedostaneet tämän tarpeen ja nämä prioriteetit. Tämä voidaan tehdä tietysti eri tavoin. Voitaisiin tehdä yhteistyötä ad hoc pohjalta, hätäavun kautta ja sitten – pidempi aikaisilla yhteistyötoimilla. Minä haluaisin korostaa sitä, että tämä väline on EU-hun kohdistunut. Me siis korostamme jäsenvaltioiden intressiä, että tehdään yhteistyötä ja tuetaan näitä toimia, joita rahastosta tuetaan meillä on olemassa hyvä mekanismi, jolla näitä varoja mm, kohdennetaan riippuen tarpeesta ja tilanteesta. Me haluamme todellakin tehdä tiettyjä ehdotuksia liittyen eh, turvapaikkaan, lailliseen maahanmuuttoon ja palaamiseen. Tämä jako tapahtuisi jäsenvaltioissa ja haluan kuitenkin korostaa tätä joustavaa toimintatapaa. Me voimme antaa enemmän tai vähemmän varoja riippuen niistä poliittista prioriteetista, mitä on 2027 asti. Eli tämä mekanismi mahdollistaisi joustavuuden ja sen, että sitä voidaan mukauttaa myös poliittiset näkökulmat huomioon ottaen kansallisessa ohjelmassa ja työma- temaattisessa työohjelmassa on varmistettava se, että synergia toteutuu. Eli me teemme eri osastojen välillä yhteistyötä, jotta saadaan tätä hallinnoitua niin, että vähitellen voidaan eh, tätä mekanismia ohjata ehkä delegaation suuntaan. Ja tärkeää on se, että voidaan saada tuloksia ja että voidaan nähdä, että meidän rahastomme tukemista toimista on hyötyä. Kiitos, Teneli Schlein. Uh, I wanted to thank everyone. Halusin kiittää kaikkia kommenteista. Olen varma, että meillä on aikaa keskustella tästä tulevina viikkoina. Olen pahoillani, jos tämä tuli myöhässä. Oli teknisiä ongelmia varmasti. Me, no viime viikolla jo tuli tuo lausunto, jota pitää vielä ruukata. Tai No mutta varmasti ensi viikkoina meillä on paljon aikaa keskustella yksityiskohdista. Erityisesti halusin rauhoitella kollegani Georgia siitä, että tämä asetus ei vaikuta mitenkään palautuksena takaisin yleisesti ottaen tämä liittyy tähän näihin uusiin rahastoihin. Aikaisemmin siinä keskityttiin maahanmuuttoon ja turvapaikkaan ja nyt sitten – se on tietenkin laitettu kattamaan myös ulkoinen ulottuvuus, eli myös palautukset. Emmekä edes sitä vastusta tässä lausunnossa. Me yritämme vain varmistaa kehityksen näkökulmasta katsottuna, koska no, tämähän on vain lausunto, sitten sitä keskustellaan live vielä, että nämä ketjumainen tilanteet on otettu huomioon, niin luontaispiirteet, kun annetaan palautuspäätöksiä – ja kun käytän tätä tota rahoitusta, jota on saatavilla varmasti. Sinäkin olet ollut optimistin, että maahanmuuttajat lukevat asetuksemme AMFstä ennen kuin päättävät lähteä kotimaastaan tai eivät valitettavasti. Ajattelen, että on muitakin syitä siihen, miksi maahanmuuttajat päättävät lähteä. Ja toisaalta pitää pohtia, miten tämä rahasto jaettaisiin kotouttamisella ja maahanmuuttoreiteihin ja muuta. En seurannut mitään ideologista lähestymistapaa, kun nuo tarkistukset laadin, mutta halusin vain varmistaa tuon kehitysnäkökulman otettavaksi huomioon, kun päätetään uuden rahaston rakenteesta. Olen täysin samaa mieltä Elenin kanssa. Pitää varmistaa kestävyys, kyllä se on osa tarkistuksia, tulet näkemään sen. Ja myös äh, puhuttiin perusoikeuksista, no Alden ja Cecil mainitsivat molemmat jo. Sitten no, hetki pieni. Luen läpi, mitä kirjoitin kommenteistanne. Niin kyllä, keskustelemme myös prosenttiosuuksista. Tiedätte, että meillä on kokemuksia siitä, että kun eri prioriteetit laitetaan samalle tasolle, kun tässä tapauksessa pitää olla tasapainoisia – tai varmistaa se, ettei luoda huonoja kannustimia, jotka on tässä suuntaan, että se hankaloituu jonkun toiminta tai ei. No tässä on hyvin vaikeaa, koska pitää myös varmistaa, että jäsenvaltiot voivat toimia tehokkaasti on turvapaikkajärjestelmän puitteissa luoden laillisia vaihtoehtoja, jos emme halua nähdä laitonta ja sääntöjen vastaista maahanmuuttoa. Joten tässä teissä pitää tasapainottaa se, että mitä voidaan tehdä näiden varojen kautta jäsenvaltiotasolla ja ulkopuolella kolmansien maiden kanssa. Kentän toimijat, erityisesti ne, jotka haluavat panna täytäntöön vapaaehtoiset paluut, ovat kaikki sanoneet meille, että on tärkeää ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset olosuhteet. Ei haluta nähdä, että patut ihmiset yrittävät tulla takaisin varsilla tavalla sitten myöhemmin. Tässä se, mitä yritämme tehdä. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Loppuun sanoisin, että koska meillä on nyt eri tavoitteita yhdessä välineessä, niin sen takia Linda oli puhunut monasti siitä, miten on hankala meidän varmistaa demokraattiselta parlamentissa, koska tässä on muitakin välineitä, jotka on olemassa ymmärtääkseni EUn Afrikka-ehdysrahasto. No, siinä on myös samoja prioriteetteja, eli pyritään torjumaan perimmäisiä syitä ja torjumalla maahanmuuttoa, joten uskon, että Sökerin nimissä ei pitäisi jättää mitään. Kaksi tulkintaisuuksia pitää varmistaa, että tavoitteet ja sitä tehdään uuden rahaston kautta ovat selvästi mainittu tekstissä. Kiitos. Yeah, thank you very much. Kiitos tuossa olette oikeassa. Tässä vielä aikaa keskusteluille, koska 29. lokakuuta puolen päivän asti on aika jättää tarkistuksia ja pidetään 3. joulukuuta. Eli nyt on aikaa keskusteluille. Kiitos paljon Eli ja kollegat ja DigiHome pääosasto. Odotamme innolla jatkokeskusteluja. Sitten kohta 11. Euroopan solidarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen. Taas uusi EUn hanke seuraavan MFFn alla. Ja laadimme tästä lainsäädäntön lausunnon. Kulttuurivaliokunta on johtava valiokunta, mutta lausuntomme on sanonut, että siinä on yksi osa jotka liittyvät solidaarisuus joukko-osioon. No, Euroopan komissio päätti sulauttaa yhteenvälineitä ja hankkeita ja ohjelmia. Ja tässä tuo vapaaehtoisjoukkojen ryhmä suotetaan yhteen toisen ohjelman kanssa. Nimittäin Euroopan solidarisuusjoukot. Tuo päätös hyväksyttiin tänä kesänä. Kulttuurivaliokuntahan tässä oli johtavassa asemassa, kuten sanoin. Kulttuurivaliokunnan kanssa tässä jaamme kompetenssin valmistelijamme on Eleni Teokarus. Ja sitten tuo puoliväli tarkastelu käydään myös tänään läpi valiokunnassa. Ja tässä nyt kuunnellaan ensin varmaan tuo puolivälin tarkasteluraportti ennen kuin otetaan keskustelut ennen kuin puhutaan itse tästä tekstistä. Eli komission edustaja puhuu ensin, tarkastelut sitten selittää asian ja sitten, no selittää miksi nämä kaksi tilannetta on yhdistetty sitten. Paikalla on myös kulttuurivaliokunnan esittelijä Mishaila Soidrova. Kiitos, että tulitte paikalle tänään. Toivottavasti sopii, että aloitamme komission edustajasta. En tiedä, kuka sieltä on DG EKOPääosastolta, pääosastolta ei ole nimeä tässä. EKOPääosasto pääosasto esittelee tämän uuden ehdotuksen ja tekstin. Vai kumpi sitten selittää tämän? Kumpi käyttää puhua? Ei ole nimeä, joten ehkä voitte itse esittäytyä. Yes, good afternoon. My name... Hyvää iltaa. Olen Katrin Ebermuser. Olen ekopääosastosta, eli solidarisuus joukoista puhuvat tietysti DGEAkin ihmiset ja me puhumme näistä eh, vapaaehtoisjoukosta myös väliaika arvioinnista. Niin, tämä on siis vasta ensimmäinen keskustelu aiheesta, joten tästä kaikki vasta alkaa. Meillä ei ole vielä lausuntoluonnostakaan, olkaa hyvä. So I will breathe. Niin, eli ihan lyhyesti vetäisin tämän yhteen sillä tässä on aika vähän aikaa. Voisimme tästä puhua koko tunninkin tästä väliaika raportista, mutta yhteenvetäkseni sanoisin, että tätä aloitetta pidetään sidosryhmien keskuudessa oleellisena, mutta kuitenkin sen täytäntöönpano tähän asti ei ole ollut tehokasta siitä syystä, että aloite on hyvin hitaasti tullut tunnetuksi kansalaisjärjestöjen piirissä. Tiedätte, että komissio antaa rahoitusta kansalaisjärjestölle joka vuosi, jotta voidaan hakea rahaa ja sitten lähettää vapaaehtoiset paikalle. Tässä oli tällainen pilottivaihe. Kaikki on toiminut todella hitaasti. Meillä on tämä pääasetus ja sitten meillä on delegoitu ja täytäntöönpanoasetukset, joissa määritellään täytäntöönpano aika yksityiskohtaisesti. Eli joitain lukuja 2015 halusimme 350 vapaaehtoista kentälle, lopulta ainoastaan 44 saatiin he sinne ja seuraavana vuonna taas pyrkimyksenä 350 saatiin 162, vähän enemmän tällä kertaa. Ja sitten 2017 me todellakin halusimme lisätä näiden ihmisten määrää, koska aloite oli jo kunnolla vakiintunut. Halusimme yli 500 vapaaehtoista ja ainoastaan 175 saatiin toimintaan mukaan. Ja vasta nyt, kun olemme alentaneet tätä tavoitettamme, niin nyt on saatu ihan hyvä määrä 367 vapaaehtoista mukaan. Mutta tämän vuoden lukuja ei tässä vielä ole mukana, vaan 2015-16 ja puolet vuodesta 17. Ja siitä syystä nämä tiedot eivät pohjaudu kovin kattavaan tietomäärään ja siksi jos verrataan tätä tehokkuutta siihen, mitä oli ohjelmalla ajateltu tehdä. No tämäpä ei ole tyydyttävää ja havaittiin, että tämä luotu ohjelma on hyvin monimutkainen, että vapaaehtoisten hallinnointistandardit ja myös se, että järjestön pitää mennä monimutkaiseen sertifiointijärjestelmään päästäkseen mukaan on aika lailla mutkikasta. Ja jos ajatellaan täytäntöönpanoasetusta, siinä sanotaan, että pitää julkaista ilmoisu, ilmoitus neljä viikkoa etukäteen ja sitten on aika pitkä koulutus, kaksi viikkoa, joka pitää järjestää. Ja sitten tämä eh, kentälle lähettäminen siitä vaiheesta, kun eh, saadaan hyväksyntä, niin sitten siihen kentälle menovaiheeseen on pitkä aika ja havaittiin, että täytäntöönpanon hallinnointi, jota hallinnoi siis pääosasto EAKin täytäntöönpanon mm, taho, tätä oli toiminut oikein hyvin, mutta kuitenkin tarvitaan vähemmän hallinnollisia esteitä, jos ajatellaan vapaaehtoisten hallinnointia. Tämä oli myös aikamoinen taakka paikalliselle henkilöstölle, joka tätä hallinnointityötä teki. Ja sitten havaittiin, että ohjelma ei tarpeeksi vielä tunneta, eli komission on vielä lisää edistettävä tiedon antamista jäsenvaltioissa tästä asiasta ja kaiken kaikkiaan meidän kannaltamme voisin sanoa, että solidarisuus joukkoin mukaan meneminen voi nyt ehkä vähän tätä tilannetta parantaa. Se on todella suuri ja laaja ohjelma ja meitä voisi hyödyttää, jos tällaista tiedotustyötä tehtäisiin esimerkiksi vapaaehtoispalvelun hallinnoijien toimesta. Se oli jo aikaisemmin olemassa. Näin voitaisiin tietoa saada paremmin menemään perille. Ja sitten havaittiin myös, että tämä on aika epämääräistä se, että voidaan hakea eh, sekä vapaaehtoisjoukko että solidarisuusjoukko, eikä tiedä mitä tarvitaan kullakin, eli ehkä tällainen yhdistäminen voisi helpottaa tilannetta niin, että olisi yksi ainoa luukku, minne hakemus voidaan toimittaa ja kansalaiset voidaan sitten valita sen pohjalta. Ja tämän yhdistämisen kautta voidaan myös yhdistää jotain palveluita, esimerkiksi koulutus ja vakuutus ja eh, tiedon levitys ja IT-seikat. Näin voidaan kustannuksetkin säästää. Tämä siis väliaika-arvioinnista. Kiitos. Voin vastata kysymyksiin. Okay, are we going to take... Selvä. Käydäänkö sitten läpi myös tuo uusi väline No Ehkä nämä kaksi asiaa yhdessä – ja sitten jotain kysymyksiä kollegoilta. No, arviointi ei ole kovin positiivinen. Hanke ei ole toiminut kovinkaan hyvin. Se ei ole houkutellut kansalaisjärjestöjä. Ei olla saatu rekrytoitua oikeanlaisia ihmisiä, joten kysymykseni sitten, no, mitä voitaisiin kysyä, kun sanoa, että niin, no, nyt on ollut näitä kokemuksia, ei ole toiminut kovin hyvin, mitä pitää muuttaa tässä ohjelmassa ja miten uusi ohjelma sitten muuttuu koska itse tätä mietin, pitäisikö jatkaa jotain tällaista, kun nuorekin on mukana. Eli ken, kenen tämä nyt on kohdistettu, mikä on sitten uusi ehdotus, jotta voidaan puuttua näihin epäkohtiin. Okay, my name is uh, Robert Francia, I'm coming from... Nimeni on Robert Francia, tulen koulutus- ja kulttuuripääosastosta. Ja kuten sanoitte, niin tässä uudessa ehdotuksessa yritämme ottaa huomioon kaikki ne suositukset, jotka juontuvat tästä vapaaehtoisjärjestelmästä. Me keskitymme kahteen piirteeseen. Yksi on toiminnan laatu tai toimien laatu ja toinen on niiden osallistavuus. Muuten Euroopan vapaaehtoistutkimuksissa olemme todenneet, että yksi, kolman, yksi kolmannes osallistujista on nuoria, joten ehkä tästä voimme ottaa opiksemme humanitaarisessakin avussa. Eli kun puhutaan integraatiosta, niin ajattelemme kahta seikkaa, tehokkuutta ja tehoavuutta. Miten me puutumme tähän? Yksi integraation hyödyistä, kuten Katrina sanoi, on se, että meillä on tällainen yhteinen rekisteri tavallaan molemmille järjestelmille. Meillä on yhtenäinen brändi, mikä varmistaa paremman kommunikaation ja kustannusten säästämisen myös paremman näkyvyyden. Tämän hetkisessä solidaarisuusytimessä on noin 80 000 nuorta jotka ovat ilmaisseet kiinnostuneisuutensa osallistua tähän solidaarisuustoimintaan Euroopassa. Ja kun tähän sisällytetään äh, humanitaarista apua koskeva luku, joka on ihan oma lukunsa, niin näkyvyys tulee olemaan sekin aika hyvä humanitaarisen avunkin osastolla tässä, tässä luvussa. Meillä on yhtenäinen täytäntöönpanomekanismi. Se toimii tai on jo toiminut 25 vuotta vapaaehtoispalvelussa. Meillä on kansallisia virastoja ja täällä Brysselissä meillä on toimeenpanevia virastoja. Meillä on yhtenäiset välineet ja näiden yhtenäisten välineiden avulla olemme melko varmoja siitä, että voimme varmistaa jonkin verran kustannussäästöjäkin. Sanomattakin selvää, että humanitaariseen apuun liittyvissä toimissa on, niillä on erilaisia tulevaisuuksia niin sanotusti, ne tullaan ottamaan tietysti huomioon. Esimerkiksi erityiset koulutusmoduulit niille vapaaehtoisille, jotka ovat aktiivisia humanitaarisessa avussa. Yhteenveto. Olemme oppineet asiantuntijoiden suosituksista. Me ehdotamme yhtenäistä ohutta tehokasta asetusta, joka mahdollistaa osallistavuuden ja laadun. Ja oikeastaan kaikki ne seikat, joista keskusteltiin äsken, tietysti kaikki perustuu voittoa tuottamattomuuteen ja niin edespäin. Kiinnostuneena kuuntelen kommentteja ne Janne. Thank you very much for that. Kiitos. Nyt Eleni, annanko puheenvuoron ensin Rova Soirovalle – Olkaa hyvä, edustaja Shoidrova. Mitä kulttuurivaliokunta on tästä mieltä? Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta ja kutsusta tänne. Hienoa, että saan osallistua tähän keskusteluun kanssanne. Humanitaarisen avun suunta tai siis avun kysymykset kuuluvat teidän valiokuntanne toimialaan tietysti pelkästään. Ja kuulin juuri tuossa komission edustajan arviota väliaikaisraportista näin pidettyjä heikkouksia nykyisissä EUn tukiohjelmissa, joten EUn ohjelman integroiminen sisältää sekä hyötyjä että riskejä – Se on hyvä panna merkille. No, hyödyt, näkyvyys ja saatavuus. Solidarisuusjoukot antavat enemmän näkyvyyttä vapaaehtoismahdollisuuksille luomalla yhden asemispisteen ja yhden ikään kuin brändin Euroopan solidarisuusjoukot. Olisi ollakin helpompaa tarjota näille paikkoja löytää sopivat ehdokkaat ja ehdokkaiden Toimintaa helpottaa myös, voit löytää paremmin toimintamahdollisuuksia yhden portaalin kautta. Olen samaa mieltä DGEAC-pääosaston ja muiden kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että tässä on tämä suuri hyöty siitä, että olisi yksi suuri ohjelma. Toisaalta on tiettyjä riskejä, se pitää myös sanoa. Tuo ikäraja, 30 vuotta, pätisi nyt myös humanitaariseen apuun. Henkilökohtaisesti puolan tätä. Sodallisuusjoukot. Hän on ohjelma, joka on suunniteltu nuoria ihmisiä varten. Ja ikärajan pitäisi sen takia päteä kaikkiin toimiin joukoissa. Lisäksi saman tiedon mukaan vain 14 prosenttia osallistujista oli yli 30 prosenttia No ehkä edustajat voivat vahvistaa tämän yli 30-vuotiaat voisivat edelleen osallistua humanitaarisen avun toimiin, mutta eivät sodarisuusjoukkoihin. Ymmärrän kuitenkin, että tietystä perspektiivistä katsottuna humanitaarisen apu on spesifiä toimintaa, ja joskus se vaatii enemmän kypsyyttä, koska saattaisi sieltä korkeampia riskejä. Haluaisin siis kunnioittaa teidän lausuntonne kantaa, hyvä, jonka hyväksy tässä valiokunnassa. Olen jättänyt jo mietintöluonnokseni ja sitä keskustellaan kuut valiokunnassa keskiviikkona Olen ehdottanut uusia horisontaalisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat myös humanitaariseen apuun. Ensinnäkin laitoin takaisin tiettyjä asioita, jotka ovat osa trilogisopimusta nykyisestä Euroopan solidarisuus asetuksesta. Tämä liittyy pääasiassa tiettyihin määritelmiin. Toiseksi haluaisin tietyt budjettiviittaukset takaisin. Tämä on tärkeää, että voidaan varmistaa se, että vapaaehtoisuus pysyy ohjelman keskiössä trilogisopimuksessa Euroopan solidarisuus joukoista vuonna 2018-2020 sovimme. Suuntaa antaa vasta budjettivarojen jakamiset solidarisuustoimiin, jotka koostuisivat siitä, että 90 prosenttia vapaaehtoistoimien solidarisuushankkeisiin ja toisaalta 10 prosenttia koulutustoimintaan. Tämä on myös reilu jako. Haluaisin kunnioittaa sitä, ottaen huomioon samalla se, miten integroidaan eurooppalainen apu. Se tarkoittaisi sitä, että alustavasti 26 prosenttia olisi suunnattu vapaaehtoisiin solidarisuustoimiin, solidarisuushankkeisiin 8 prosenttia menisi työpaikkoihin ja työsopimisen ja 6 prosenttia humanitaarisen apuun. Suuntaantavat 6 prosenttia olisi enemmän kuin nykyinen EU-avun budjetti 147,9 miljoonaa se on tällä hetkellä. Sen tyydyttää tavoitteet, joita osallistujilla on ehdotan tiettyjä toimenpiteitä, jotka voisivat lisätä ohjelman näkyvyyttä. Komission ehdotus on melko kunnianhimoinen, kuten tiedätte, 350 ohjelmaa, joten pitää varmistaa, että on riittävästi kiinnostusta osallistujen järjestöjen vapaaehtoisten parissa. Sen takia sitä, että entiset osallistujat voisivat tulla hankkeen ikään kuin suurlähettiläiksi. Sitä pitäisi edistää myös dynaamisesti. Sitä pitäisi viestiä paremmin muun muassa somessa. Syrjäseudulla tätä pitäisi edistää myös enemmän. Ja tätä tulee laatumerkintöihin, mä uskon, että niitä pitäisi erotella aihealueittain esimerkiksi työpaikkavaatimukset vaihtelevat alalta toiselle. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Tämän lisäksi ehdotan muitakin muutoksia, jotka eivät vaikuta suoraan humanitaarisen apuun, mutta ne saattavat parantaa ehtoja esim. Haluaisin korostaa sitä, että olisi tämä osallistamistavoite, mutta keskityttäisiin näihin ihmisiin, joilla on vähemmän toimivallisuuksia. Ja pitäisi nyt palauttaa tuo suojelusuuden vanha määritelmä muun muassa. Mietinnön luonnokseni esittelen 10. päivän lokakuuta ja olette tervetulleita keskusteluihin toivottavasti. Voimme tehdä hyvää yhteistyötä valmistelijan kanssa. Odotan innolla keskustelua. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Eleni, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Despite... Kiitos. Siitä huolimatta, että oikeudellinen puitteisto ja solidarisuusjoukko ohjelman. oli olemassa entisen komission jäsen Georgievan ehdotuksessa. Hän vastasi humanitaarista avusta ja hän teki ehdotuksen humanitaarista taskforcesta ja sen perustamista Euroopan unioniin. uskoisin, että nyt kyseessä on eri asia ja sen takia haluaisin keskittyä tiettyihin seikkoihin ja esittää jotain kysymyksiä, mitä tulee vapaaehtoisen humanitaariseen apuun 2018 asti vain kaiken kaikkiaan 206 avustustyöntekijää on lähetetty 28 jäsenvaltion 2015 alkaen. Tämä on todella vähän. Ja kun tämä nyt otetaan solidaisuusjoukkojen mukaan, niin tämä tuo lisää synergiaa. Näin voitaisiin antaa lisää näkyvyyttä humanitaarisen avun Eh, hankkeelle. Ja siksi voidaankin kysyä nyt, miksi tähän asti nämä luvut ovat näin alhaisia. No, minulla on tähän vastaus. On ollut hyvin vaikeaa kaikille vapaaehtoisjärjestöille rekisteröityä esimerkiksi EKOon ottaen huomioon, että tiedän kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka työskentelevät Euroopan unionissa ja ympäri maailman. Ja tämä ongelma pitäisi mielestäni ratkaista tällä menettelyllä, joka on käynnissä. Ja sitten solidarisuusjoukko-ohjelman tehokkuudesta meillä pitää olla selkeästi tiedossa se, että liittyminen kestävän kehitykseen pitäisi ottaa mukaan sinne oikeusperustaan ja kestävän kehitysten tavoitteisiin viitataan ainoastaan ilmastonmuutoksen osalta tässä ehdotuksessa. Tämä tietysti on tärkeää, kun puhutaan luonnonkatastrofeista ja humanitaisen avun antamisesta, mutta viittaukset, jotka liittäisivät eri ohjelmat kestävän kehityksen tavoitteisiin, olisi todella tärkeitä. Jos ajatellaan sitten humanitaarisen avun joukkoja, siinä on paljon vähemmän yksityiskohtaisia säännöksiä ja olisimme toivoneet, että tämä kappale olisi ollut vähän eksplisiittisempi. Pitää lisätä sodellisuusjoukkojen näkyvyyttä ja myös pitää nuorille kertoa esimerkiksi sosiaalisen median ja tiedotuskampanjoiden kautta sen mahdollisuuksista. Meillä on myös yksi vastalause. Aikaisemmin vapaaehtoiset olivat sen ikäisiä kuin Bernard Kushner on nykyään ja häntä vähän nuorempia – ei voida sulkea pois yli 30-vuotiaita tästä ohjelmasta, etteivätkö he voisi saada koulutusta tai tarjota palveluitaan. Eli me tästä vielä puhumme. Ja korkealaatuisen koulutuksen antaminen niille nuorille, jotka lähtevät vapaaehtoisena mukaan. Pitää huomioida nuorten tarpeet ja kentän todellisuus, kun humanitaarista apua annetaan. Humanitaarisen avun erityispiirteet ja kehitysmaiden erityispiirteet. Ja pitäisi huomioida myös merentakaiset alueet, minne tämä ohjelma myös lainee ja naapurialueille. Ja sitten sosiaalinen eh, integroin tietysti haavoittuille ryhmille ja pitää että, että tämän pitää olla aina voittoa tavoittelematonta tämän työn. Ja sitten meillä on toinenkin huoli. Emme halua 100 000 uutta työpaikkaa Euroopan unioniin. Eihän tällöin kyse olisi vapaaehtoisjoukoista. Ja siitä syystä tässä tarvitaan vähän keskustelua. Nuorille on annettava mahdollisuus toimia solidaarisesti ja yhteisvastuullisesti niin, että henkilöt voivat toimia oman yhteisönsä puolesta ja pitää antaa samoja mahdollisuuksia niin, ettei ketään syrjitä ja pitää myös huomioida merentakaisten alueiden tarpeet. Näin voidaan saada kestävää kehitystä ja torjua köyhyyttä. Hyvä puheenjohtaja, minä voin omasta kokemuksesta sanoa, että tällä hetkellä ainoastaan nuoret opettajat ja sosiaalityöntekijät ovat tällaista kiinnostuneita. Nykyään enää sairaanhoitajat, kätilöt ja lääkärit eivät enää hae mukaan. Eli tämä on sellainen asia, kokonaisuus, jota on vielä kovasti edistettävä. Minä mielelläni kuuntelisin teidän ajatuksianne. Ähm, Kiitos. Täällä on varjostelijoita paikalla. Edustaja Seinfeld, Enrique Guerrero ainakin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäseniltä, koska tässä vielä yksi kohta. Kyllä he Seinfeld, eli Seinfeld, mutta puhukaa lyhyesti, koska on vielä toinenkin mietintö. Pitää lopettaa seitsemännessä. Edustaja Seinfeld. Dziękuję pani przewodnicząca. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. asetus. Mutta meillä on myös lausuntoteksti pöydällä. No ei, meillä ole oikeastaan mitään sanottavaa siitä. Tänään me vaihdamme mielipiteitä ensimmäisen kerran, joten voimme tietysti esittää omat näkemyksemme, kun me yritämme luoda uutta ratkaisua, joka ei ole kuitenkaan täysin uusi, vaan juontuu siitä käytännöstä, jota olemme noudattaneet tähän saakka, niin kaikkein tärkeintä on se, että analysoidaan perusteellisesti kaikki se, mitä on tehty aiemmin. Jos me tiedämme, ja mehän olemme kuulleet tästä asiasta <clears throat> keskustelujen mittaan, jos me kuulemme, että toimien tehokkuus ei ole ollut mitenkään ihmeellisen hienoa, niin Kyllä tämä tavallaan soittaa hälytyskelloa ja kaikkien täytyy herätä. Kenties aloitteen laatijat olivat tavoitteeltaan kunnianhimoisia, mutta eivät porautuneet yksityiskohtiin, eikä tähän, tätä virhettä ei pitäisi toistaa. Joten aivan ensimmäiseksi haluaisin tarkastella analyysejä ja johtopäätöksiä. Niiden tulisi antaa meille vastaus kysymykseen, miksi? Miksi tehoavuus oli niin alhaista? Miksi nuoret, nuorten kiinnostus oli niin alhaista? Jos me löydämme vastauksen tähän kysymykseen, niin voimme luoda parempia ratkaisuja. Vältämme aiemmat virheet. Toinen asia, joka ihmetyttää tässä, on se, mitä haluamme saavuttaa, mitä komissio haluaa saavuttaa ja mitä komissio haluaakin saavuttaa, niin mekin osallistumme siihen. Me haluamme luoda tehokkaan dynaamisen rakenteen, joka toimii sellaisissa paikoissa, joissa humanitaarinen apu on tarpeen. joten meitä kiinnostavat uudet rakenteet, uusi järjestelmä, joka on tehokas. Tai ehkä kenties me haluamme jonkinlaisen, jonkinlaisen ratkaisun, jonka kautta, no pyydän nyt anteeksi, ehkä me haluamme vain ö, ottaa mukaan niin monia ihmisiä kuin mahdollista. Juncker on jo sanonut, että Siis aina Juncker on sanonut, että ainakin sadan tuhannen ihmisen pitäisi olla mukana vuoden lopussa. No, en minä pidä lukuja niin tärkeinä, kun puhutaan humanitaarisista toimista. Laadullahan tässä väliä on, koska mehän puhumme ihmisten auttamisesta. Joten tärkeä kysymys. Haluammeko me sellaisen rakenteen, joka on tehokas, vai haluammeko me sellaisen rakenteen, joka näyttää tilastoissa – hyvältä, erityisesti kun puhutaan niiden ihmisten lukumäärästä, jotka ovat mukana. Ja vielä yksi juttu, se liittyy byrokratiaan. Missä tahansa ammatillisessa kaupallisessa toiminnassa, kun ihmiset törmäävät byrokratian aitoihin ja esteisiin, toki he määrätietoisesti haluavat niitä ylittää, mutta kun puhutaan vapaaehtoisesta työstä, niin tiedämme, että mitä vähemmän byrokratiaa, sen enemmän kiinnostuneita. Ne, jotka todella haluavat auttaa, heidän motivaattorinaan on hyvä tahto. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin byrokratiaa. Kaikenlaista paperia, joka pitää, jota pitää täyttää. Se lannistaa heidät. Ja tämä on ehkä yksi syy siihen, miksi kiinnostus on ollut niin matalaa. Ajatus siitä, että nämä kaksi aloitetta voitaisiin yhdistää. saattaa johtaa siihen, että odotukset ovat vähän niin kuin samanlaista kuin, kuin jos odottaisi, että teestä tulee makeampaa, jos sitä tuijottaa pitkään. Yhteenveto. On tärkeää analysoida toistaiseksi toteutettuja toimia, on tärkeää tehdä johtopäätöksiä ja on tärkeää ryhtyä toimiin, jotta voidaan välttää virheitä. Palaan kysymykseeni. Haluammeko me todellakin hyviä tilastoja ovat tehoavuutta. Jos me haluamme tehokkuutta, niin emme me silloin minun mielestäni voi yleen katsoa niiden kokemuksia, jotka ovat jo auttaneet ihmisiä. Mielestäni me emme voi estää heitä toimimasta, viedä heiltä mahdollisuuksia toimia vain sen vuoksi, että ovat vähän iäkkäämpiä. Kiitos sitten Guerrero Salon, muistakaa aikarajat. breve, eh, efectiva. Kiitos ihan lyhyesti. Siihen asti, kun saamme kulttuurivaliokunnan konkreettisen ehdotuksen lähipäivinä, on vaikea selkeästi ottaa kantaa konkreettisiin seikkoihin. Mulla on kuitenkin joitain yleiskommentteja. Ensinnäkin minusta tuntuu, että kun puheenjohtaja Juncker tästä puhui unionin tila puheessaan 2016, niin siinä taustalla oli sellainen ajatus, että voitaisiin nuoriso saada liikkeelle, ei ainoastaan nuoriso, mutta kuitenkin ajatus oli, että Euroopan nuoriso tekisi yhteistyötä ja vapaaehtoistyötä, sillä kussakin jäsenvaltiossa on vapaaehtoistyön mahdollisuuksia, jotka on jollain tavalla organisoitu, mutta tässä tarkoituksena oli Euroopan laajuisesti antaa tällainen ikään kuin eurooppalainen merkki tai leima vapaaehtoistyölle. Ajatuksena oli säädemiset liikkeelle, vaikka tämä tuli vertailtavissa Erasmukseen, mutta vähän tämän tyylisesti, että eurooppalaiset nuoret lähtisivät tällaiseen avustustyöhön joillekin väestöryhmille tai ihmisille, jotka ovat erilaisessa asemassa. Jos ajatellaan tämänpäiväisiä lukuja, niin pitää todellakin olla vähän pessimistinen, koska jos EU:ssa olemme korkeintaan pyrkineet saamaan 500 ihmistä mukaan, niin sitten olemme vain saaneet 175, jos tämä jaetaan 28 tai 27 jäsenvaltiolla tukeakseni puheenjohtaja, niin kyseessä on todella järjettömän pieni luku. Muuttuuko tämä ehkä, jos nämä kaksi joukkoa tai tahoa yhdistetään? Toivottavasti mutta komission kehitysyhteiskunnan valio, kehitysvalikunnan näkökulmasta siis ja minun näkökulmastani kaikista tästä on hyötyä humanitaariselle avulle, jos ajatellaan koulutustoimia ja kaikkea sitä, mitä humanitaarista työtä tekevän vapaaehtoisen on tiedettävä huomioidaan sitten kyllä näissä vapaaehtoisjoukoissa. Minäkin olen aika tai epäilen aika lailla tätä 30 vuoden rajoitusta, ikärajoitusta, sillä joissain inhimillisissä kriiseissä se, että on alle 30, ei välttämättä ole mikään myönteinen seikka, sillä usein näissä kriiseissä on kyettävä toimimaan sillä tavoin, että ihmisellä jo itsekontrolli pelaa ja tähän on sinut itsensä kanssa. Tähän tarvitaan vähän elämän kokemusta näissä dramaattisissa tilanteissa. Eli jos ajatellaan humanitaarista näkökulmaa, niin ei välttämättä ole paikallaan alentaa tätä ikää. Minusta on muita vapaaehtoistyön näkökulmia, joiden pohjalta kyllä on hyvä ajatella, että on hyvä, jos kyseessä ovat nuoret tai jopa hyvin nuoret ihmiset, mutta ei minusta humanitaarisen avun osalta pitäisi tällaista rajavetää. vetää. Myself. Kiitos, haluaisin itsellistään jotain ennen kuin puheenvuoron takaisin esittelijälle. Sanoisin vain, että Enrikki on oikeassa. Pitäisi pohtia, että mikä on tämän hankkeen tavoite, koska suhtaudun epäileväisesti ikään kuin täysin yhteen tämmöisen nuorten ihmisten että jos olet kokemusta vapaaehtoista En olen varma tästä, onko nyt oikea viesti lähettää maailman köyhimpiin maihin, että lähdetään nuori kokemattomia ihmisiä paikan päälle tekemään vapaaehtoistyötä jotta saisi lisää cv No olimme Gaanassa viikolla. Afrikkaan on tullut satoja tuhansia kyvykkäitä nuoria, jotka ovat tehdä töitä ja hyötyä koulutuksesta ja mahdollisuuksista omissa maissaan. En ole varma, että pitäisi lähettää heitä näitä hyvin nuoria ihmisiä sinne. Ja jos tässä nyt on kyse humanitaarisesta avusta, niin ehkäpä tässä on kyse, ehkä tosiaan kokeneita ihmisiä, no nuoria lääkäreitä, sairaanhoitajia, jotka tuovat taitoja noihin maihin eikä vain ihmisiä, jotka etsivät ensimmäisiä kokemuksia, töitä, toisella tapaa kuin jos täysin EUn sisällä. Eli tuo ikäkysymys no on hankala. Monet eläkeläiset, joilla on paljon taitoja, voisivat ehkä sopia tähän paremmin, kuten Enrique sanoi, toimimaan humanitaarisessa kriisissä, joten ehkä tässä nyt on sekoitettu kahta asiaa yhteen – tällainen ajatus nuorten ohjelmasta kuin Erasmus, jossa olisi täysin toisen tyyppinen hanke kuitenkin. No, tässä nyt on paljon keskustella. En nyt anna komissiolle vastauspuheenvuoroa, vaan Eleni voi nyt sitten vielä vetää loppuun, mutta pitää pohtia tätä vielä lisää, jotta sanon tämä oikein. Thank you, Chair. Well, first of... Kiitoksia puheenjohtaja. No, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia heidän puheenvuoroistaan. Minä otan huomioon kaikki ajatukset, otan ne vakavasti huomioon. Kolme seikkaa, jotka haluaisin nyt tässä vaiheessa sanoa. Ensinnäkin täytyy sanoa, että kiinnostus ei ole ollut alhaista toistaiseksi, mutta nuorten, kaikkein nuorimpien on ollut ehkä vähän vaikea löytää rahoitusta. Päästä humanitaarisiin järjestöihin, saada koulutusta, jotta voisivat saada työtä tällä alalla. Mutta innokkaita kyllä oltiin. Ja olen yhtä mieltä Salomin kanssa siitä, että jos joku haluaa jalkautua kentälle, niin kyllä hänen täytyy olla kypsä. Eikä niin, että motiivina on ainoastaan into. Tällä tavalla säästyy henkiä. Toiseksi. Sanon tämän kaikille. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että ei synny mitään professionaalista vapaaehtoisten armeijaa. Kiitos. Kiitos, odotamme innolla lausuntoa, kun se tulee. Ja odotamme innolla yhteistyötä kulttuurivalkoinen koneen kanssa. Kiitos. Nyt pitää siirtyä nopeasti viimeiseen kohtaan. Tänään kohta 12. Tässä on taas kyse uudesta EU-ohjelmasta MFFn alla, eli Interreg-ehdotuksen tarkastaminen. Kyse on siis rajatyltävästä yhteistyöstä EUn sisällä pääasiassa – sitten on myös ulkoinen ulottuvuus, tota, mukaan meidän takaiset maat ja alueet ja kolmannet valtiot. Eleni Teokarus on nyt sitten valmistelemme, joten hommia riittää Eleni, ole hyvä. 10 minuuttia aikaa koko kohtaa varten, joten ehkä voit esitellä tämän ja sitten jos muut kollegat haluat puheenvuoron, niin nopeasti sitten. Kiitos puheenjohtaja. No kyllä tänään on ollut rankka päivä. Alueellisen yhteistyön tavoitteet tavoitteena on edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä EUn sisällä, jäsenvaltioiden välillä ja kolmansien maiden välillä. Mukataan myös kumppanusmaat ja perinteiset maat ja alueet. Otettua on, että tämä uusi ehdotettu asetus aikavälille 21-27 yksinkertaistaa yhteistyötä rajat ylittävässä yhteydessä saman aikaan – EUn tuleva ulkon rahoituksen väline mukaan lukien naapurus, kehitys ja kansallinen yhteistyön väline sekä rääty, äh, maat ja alueohjelma. No, tavoitteena on perustaa selvät säännöt, jotta resursseja siirrettäisiin Interreg-ohjelmalle. Ei ole sitten mahdollista perustaa yhtä yhteistyörahastoa EUn sisälle. Nykyisen tavoitteena tavoitteena on paremmin Terek-hallinnointi ja turvallisempi ja varmempi Eurooppa. Tämä ehdotus on myös uuden Euroopan aluekehitysrahaston tavoitteiden mukainen. Eli vähähiilinen Eurooppa muun muassa, sosiaalisempi Eurooppa ja Eurooppa, joka on lähempänä kansalaisiaan. Pidämme hyvänä komission ehdotusta. Kuitenkin uskomme, että parannuksia tarvitaan, jotta voidaan paremmin heijastella – kehitysyhteistyön tavoitteitamme. Ehdotuksemme keskittyvät sen takia seuraaviin interkomponentti, mitä kaikkiin. Tämä on panoksen siihen, että saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet ja pitäisi poistaa köyhyys, niin kuin useasti mainittu artiklassa 208 Lissabonin sopimusta. Koherenssi saavuttaminen ympäri EU-politiikan on tärkeä, jos on taas saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet tätä varten. Interreg-ohjelmien strategian pitäisi osoittaa sen, miten ohjelma kontribuoi siihen, että saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet, niin kuin Agenda 2030 on määritelty. Tämä varmistaa, että kolmannet maat ja meidän takaiset maat ja alueet voivat osallistua aktiivisesti Interreg-ohjelmiin ja niin erityishaasteet ja tarpeet pitää huomioida täysimääräisesti, kun suunnitellaan hankkeita. Sosiaalisen tavoitteena on edistää taloudellista sosiaalista kehitystä näissä maissa ja alueilla ja saada tiiviimmät taloudelliset yhteistyösiteet niiden unionin välillä, jotta voidaan edistää niiden etuja. Interregin pitäisi saada myös että saavutetaan EUn ilmastotavoitteet velvoitteet ja kansainväliset sopimukset, kuten COP21. sukupuoliluttuvuus pitäisi ottaa mukaan kaikkiin interrikosasiin. Sitten on tuo ulkoisen yhteistyön tavoite, köyhyyden torjunta, ilmastonmuutos, katastrofien riskin vähentäminen. No ne pitäisi kaikki muun muassa ottaa mukaan myös ja maahanmuutto ja turvallisuus. Tädistä perusoikeuksia ja vapauksia myös ja tukea kansalaisjärjestöjä ja muita kuin valtuullisia toimijoita ja edistää hyvää hallintotapaa ja torjua korruptiota. Arvoisa puheenjohtaja, odotan innolla kommenttejanne ja myös kollegoilta. Okay, thank you. We haven't got a lot of time. Kiitos, aikaa ei ole paljon. Täällä on varjostyötä. Edustaja Zeller, haluatteko käyttää puheenvuoron? And then, I don't know, yeah, and Cecil Kieng. Ja Cecil Kienge Fruntsulikan puolesta. Aikaa ei ole paljon. Mielelläni. No, koska regivaliokunnassa puhumme juuri näistä asioista. Interreg-strategioita pitää vahvistaa. Siitä puhutaan siis, koska Interregin puitteissa. No se on paras pohja rajat ylittävästi no, tehdä työtä, mutta myös instituutioiden välillä Tähän asti Interreg-ohjelmat usein katsonut katsoneet sisäänpäin, eli EUn vain, ja toimineet siihen suuntaan. Nyt olisi siis aika minusta tullut, että valiokunta me lähettää sellaista viestiä, että myös rajat ylittävästi voidaan toimia kehitysyhteistyön puitteissa ja integrohjelmien puitteissa. Tähän tarvitaan kuitenkin välttämättä tukea kehitysvaliokunnalta, Interikohjelmien varoja ei saada käyttää samalla tavalla kuin mitä nyt komissiotussa on tehty, eli leikattaisiin, vaan pitää pitää ainakin nykyisellä tasolla. Sen, näin vieläkin parempi olisi lisätä näitä menoja, koska Interreg-väline on tärkeä rajat ylittävällä yhteistyössä. On ollut positiivisia tuloksia. Näin ollen tätä pitäisi lisätä näitä varoja, mutta ainakin pitäisi pysyä samalla tasolla kuin aikaisemmin. Ja tässä voitaisiin ottaa huomioon myös kestävyyden tavoitteet ja sitottaa paremmin EUn alueet. Täytyy ottaa paremmin mukaan tähän kehitysyhteistyökysymyksiin. Se toisi lisää positiivisia vaikutuksia minusta. Kehitysyhteistyö ei ole vain komission tehtävä. Thank you very much for being two minutes. Um... Kiitos. Cecil, voitko puhua enintään kaksi minuuttia? Eh, grazie. Kiitoksia Linda. Kiitoksia kovasti myös kollega Elenille. Haluaisin korostaa, kuten jo kollega esittelijäkin sanoi, että komission täytyy taata yksinkertainen pääsy aktiiviseen osallistumiseen jäsenvaltioissa ja Interreg-ohjelmankin kautta. Tämä on kyllä erinomainen lähtökohta ja meidän täytyy vielä pohtia tätä ehdotusta, e-, erityisesti Regi-valiokunnan ehdotusta, niin että voimme vielä parantaa entisestään tätä tekstiä. Interreg on yksi tärkeä mahdollisuus, samoin kuin Erasmus Plus. Ne ovat mahdollisia, parhaita mahdollisia ma- mahdollisuuksia ähm, korostaa myös Euroopan kansalaisuutta. Tällä tavalla kansalaiset voivat äh, tosi elämässä äh, toteuttaa kansalaisuuttaan ja toteuttaa, kehittää äh, näitä ohjelmia. Meidän, sen tulee olla myös meidän mm, prioriteettimme. Kun jäsenvaltioissa ähm, nähdään jonkinlaista virtausta ja kansalaisyhteiskunnan toimintakohtaan, niin sen, sen pitäisi huolestuttaa meitä. Ja meidän valiokunnan jäsenten täytyy kiinnittää huomiota siihen, että jos ohjelmia kehitetään interekin kautta, e, ulkoisen rahoituksen kautta, niin pitää pitää huoli siitä, että kaikkia sääntöjä kunnioitetaan ja on erittäin tärkeää kansalaisyhteiskunnan kannalta, että Interreg-ohjelma on yksinkertaistaminen, mutta sitä täytyy kuitenkin jatkuvasti valvoa kontrolli pitää olla mukana. Ja ilmastonmuutoksen mm, vastainen taistelu ja köyhyyden vastainen taistelu ja niin edespäin ovat kaikki tärkeitä. On kuitenkin aina suojeltava vähemmistöjä niiden kaikissa eri muodoissa. Ja kolmansien osapuolten maiden, maiden kumppaneiden täytyy aina ottaa huomioon vähemmistöt ja kaikkein haavoittuvaisimmat henkilöt. Kiitoksia vielä hyvästä työstä. <laughs> Thank you. Eleni, we have one minute. Kiitos Eleni, minuutti jäljellä, jos haluat vielä käyttää loppupuheenvuoron. Ei ole aikaa komissiolle pahoittelut. Tulkit lopettavat seitsemältä tasan, joten pitää lopettaa pahoittelut. Next time. Jatketaan ensi kerralla. Come back to it. Niin, pitää palata asiaan. Niin tarkoitus pitää jättää 6. lokakuuta mennessä kello 10. Kiitos pahoittelut komissiolle ette te saaneet puheenvuoroa. Ehkäpä sitten joskus toiste ja kollegat. Seuraava kokous pidetään huomisaamuna kello 9. 2 Q2 salissa kuuleminen uudesta välineestä. Erittäin tärkeä kuuleminen. 2 Q2 salissa sen jälkeen Saharov palkintoäänestys, joten 2 Q2 saali huomisaamuna. Kiitos kaikille. Kiitos tulkeille.